Proszę Państwa, 15 minut minęło akademickie. Pozwolimy sobie... naiset ja herrat, nyt olemme käyttäneet akateemisen vartin. Ei enää odotella tämän pidempään, koska meillä on arvovaltaisia vieraita paikalla tämänpäiväisessä kokouksessamme. Asiantuntijoita, tutkijoita, tiedealan ihmisiä niin kuin tiedätte, tämänpäiväisen kuulemisen aiheena on Euroopan kasviproteiini, tuotannon parantaminen, lisääminen. Haluaisin toivottaa vieraamme lämpimästi tervetulleeksi kokoukseemme. Aivan muutama sana tähän alkuun. Niin kuin tiedätte, Euroopan maatalous on tilanteessa, jossa meillä on puutetta kasviproteiinista. Meidän on tehtävä uudelleen tarkasteluja, tältä osin parannettava tarjontaa Euroopassa. Olisi hyvä, että proteiini kasvien tuotantoa voitaisiin kasvattaa Euroopan maataloustuotannon sisällä. Tätä aihetta me olemme käsitelleet useaan otteeseen tavalla tai toisella soijan viljelyhän on varsin edullista. Sen viljely on ollut aina helpompaa kuin sitten käyttää huomattavia varoja tutkimukseen ja kehitystoimintaan ja tätä kautta pyrkiä parantamaan proteiinikasvien tuotantomääriä. Tämä ongelma on edelleenkin olemassa oleva ongelma ja sitä me siis tänään käsittelemme. Kansalaisjärjestöjen taholta kohdistuu myös aika lailla painetta. Älkää loukkaantuko. Aion esitellä puhujat aina ennen puheenvuoron käyttämistä. Ensimmäisenä puhujana kuuntelemme professori Bernard Schäferiä. Hän käsittelee palkokasveja ja proteiinikasveja, innovatiivisia viljelymenetelmiä. Professori Schäfer on tunnettu asiantuntija näissä kysymyksissä. Hän on perehtynyt tutkimuksissaan palkokasveihin, hernekasveihin. Ja hän pyrkii omalla toiminnallaan edistämään näiden kasvien viljelyä. Professori Schäferin puheenvuoron jälkeen annan sitten puheenvuoron tohtori Andrzej Kozovskille. Hän on valtioopin professori. Hän on myös maatalousprofessori ja on tehnyt työtä myös diplomatian parissa. Nimittäin hän on ollut suurlähettiläänä. Mukaan luettuna suurlähettilän tehtävät EU:ssa. Näiden kahden puheenvuoron jälkeen on sitten mahdollisuus esittää asiantuntijoillemme kysymyksiä ja myös kommentoida puheenvuoroja. Ensin kuitenkin puheenvuoro annetaan professori Schäferille. Olkaa hyvä. Ja, herr Vorsitzender. Niin, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Äh, Sydämestä kiitokset, että saan tänään puhua täällä. Minun aiheeni jo mainittiinkin. Äh, jaottelin sen eri osiin. Haluaisin käsitellä kuutta asiaa tässä lyhyessä ajassa äh, Ensinnäkin haluaisin puhua tuotantoalueista. Tässä esimerkkinä papu, herne, lupini ja soija ja tuotantoalan kehitys päätuotantomaissa. Viime vuosina meillä on laskeva trendi tuotantoalalla jo viime, pelkästään viime vuonna ja tämä trendi on jatkunut 2000 2015 ja 2016 taas tämä viljelyala on kasvanut. Kasviproteiini tarjonta on vielä kovin puutteellista Euroopassa, eli meillä on noin 70 prosentin aukko, joka tällä hetkellä katetaan pääasiassa soijan tuonnilla. Eli toisaalta meillä on laskeva viljelyala, sitten meillä on ollut tämä suuri puute menneisyydessä. Nyt yhteisen maatalouspolitiikan päätöksillä vuodelta 2014 viljelyala on vähän kasvanut tämän viherryttämisen kautta. Toinen tosiseikka on se, että pystymme sanomaan, että luomutilat usein käyttävät hyvin paljon palkoviljoja viljelykierrossaan. Mm, tämä osuus ei ole kovinkaan paljon enää kasvatettavissa, ainoastaan ehkä jos luomuviljelyalaa kasvatetaan. Jos haluamme saada lisäkasvua, niin silloin sen on tapahduttava perinteisessä viljelyssä. Hyvä kannustin viljelyalan lisäämiseksi olisi viherryttämistekijän vahvistaminen. Te tiedätte, että tällä hetkellä tämä suhde on 0,7 suhde yhteen. Me voisimme kuvitella, että tämä suhde voisi olla yhden suhde yhteen, se voisi rohkaista näiden viljelyyn. Sitten mielenkiintoista kehitystä on tapahtunut ihmisten elintarvikkeiden kohdalla. On luotu uusia tuotteita, jotka perustuvat siihen, että nämä proteiinikasvut lisäävät kylläisyyden tunnetta, vähentävät verenpainen, korkeaa verenpainetta ja silloin esimerkiksi jauhossa voidaan osa korvata tällaisella proteiinijauholla. Me tiedämme, että palkokasviproteiini saattaa laskea kolesterolitasoja ja lisäksi siellä on paljon tärkeitä ravintoaineita. Mm, ja on oletettavissa, että tämä trendi jatkuu, joten markkinoilla ehkä kysyntä tulee lisääntymään. Sen lisäksi on tiedossa, se varmaan tiedetään myös täälläkin erittäin hyvin, Tämä aiheuttaa myös muita myönteisiä vaikutuksia, erityisesti jos katsotaan hiilidioksidi päästöjä, tai siis kasvihuonekaasupäästöjä, ja tehdään ero proteiinin välillä. Tässä näytetään soija, papu, mm, kasvihuonekaasupäästöt, veden kulutus ja fossiilisten polttoaineiden kulutus. Tässä on siis kaksi asiaa, eli myös kestävyys ihmisen elintarvikkeena lisääntyy, mutta me näemme, että myös viljelyjärjestelmissä. Tästä voi olla hyvin paljon hyötyä. Tässä on esimerkki meidän koetilaltamme Dortmundin läheltä, jossa olemme verranneet papuja ja kauraa. Ja voitte nähdä, että kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet papujen viljelyn avulla myöskin myöskin kun on kyse torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytöstä sekä maaperän muokkaamisesta, niin näillä palkokasveilla olla hyötyä viljelykierrossa ehm, ja seuraavat ehm, viljelykasvit tuottavat enemmän. Myös maaperä eh, on, ehm, maaperällä on parempi rakenne ja erilaiset eh, torjunta Tuholaissyklit katkeavat, savoin kaastematoja on maaperässä paremmin. Tämä lisää maaperän laatua. Tässä näette, kuinka paljon olkea maaperään on jäänyt. Tämä voi aiheuttaa hyvin paljon myönteisiä vaikutuksia. Pystymme myös vähentämään torjunta-aineita selvästi ja sillä tavoin meillä on myös mahdollisuus korjata on, olemassa olevia ongelmia, e, e, kun on resistenssiä torjunta-aineita vastaan, esimerkiksi kun on kyse rikkapuntarpäästä, niin e, pystymme näitä ongelmia ratkaisemaan. Näette, että voimme tällaisilla kasvattamalla – tällaista talvehtivaa viljelykasvia, äh, äh, jota nämä palkokasvit ovat, hyvin, äh, ovat niin voimme edistää asiaa. Sitten kun on, mitä rajoituksia meillä on, erityisesti kun on kyse torjunta-aineista, on rajoituksia, jotka saattaisivat johtaa siihen, että jo ö, hyvin vähäinen kannustin istuttaa palkokasveja vieläkin ö, pienenee. Tällä hetkellä kaikki nämä torjunta ovat uudelleen rekisteröinnissä ja ne ovat luvallisia ainoastaan hyvin tiukoin rajoituksiin. Meillä ei pian Saksassa ole yhtään torjunta ainetta, jota pystyisimme kaksisirkkaisia rikkakasveja vastaan asettamaan. Sitten pirimikarp, jota käytetään erityisesti mm, erilaisten kirvojen torjumiseen, niin sitä ei pian pystytä enää käyttämään ja mitään uutta torjunta-ainetta ei ole tulossa. Sitten on muitakin rajoituksia perinteisessä viljelyssä, ensinnäkin markkinoiden heikkous, usein alhaiset hinnat. Meillä on myös se ongelma, että tietyt markkinasegmentit äh, ovat sellaisia, että me pysty tarjoamaan riittävästi äh, tuotteita. Äh, on liian vähän tietoa näiden palkoviljojen käytöstä. Soija on standardisen laatu on tunnettu, sitä on helposti saatavissa ja hyvin usein meillä on epäselviä tai puuttuvia arvoketjuja. Mitä suosituksia minulla on? Ensinnäkin tärkeintä on se, että tämä EUn vaatima harmonisointi, jota ei de facto tapahdu torjunta-aineiden rekisteröinnissä, että se toteutuu myös luvanvaraistaminen pitäisi yksinkertaistaa, Suosittaisin myös, että viherryttämisessä tekijä nostettaisiin yhden suhte yhteen. Lisäksi pitäisi edistää uusia arvoketjuja ja meidän pitäisi pohtia sitä, miten tuontisoijaa voitaisiin korvata eurooppalaisin palkokasvein. Ja tähän haluaisin päättää puheenvuoron. Kiitoksia mielenkiinnosta, niin Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Prosilibyśmy jeśli by można... Kiitos. Haluaisin nyt pyytää tohtori Gazowskia tänne korokkeelle. Olkaa hyvä. Thank you very much. Eh, Mr. Chairman, Dr. Sikerski. Kiitoksia puheenjohtaja. Sikerski, haluaisin onnitella teitä siitä, että olette ottaneet esille tämän tärkeän asian, joka koskee soijapapujen tuontia, mutta minun on korostettava sitä, että on myös muitakin sektoreita, jotka, jotka liittyvät näihin tuonteihin, tuontiin, joka, on, joka johtaa energiariippuvuuteen. Elintarvikkeiden osalta ongelma on vähän erilainen. Se liittyy ihmisväestön räjähdysmäiseen kasvuun. Tämä liittyy tutkimukseen, joka, joka ennustaa tuleviksi vuosiksi 60-120 prosentin kasvua elintarviketuotannossa. Aloitan maatalouspolitiikasta. Haluaisin verrata tilannetta maatalouspolitiikkaan välillä Euroopan unionissa ja Brasiliassa. Tässä voimme käyttää eri menettelyjä. Käyttiin synteettisiä indikaattoreita itse, toisin sanoen tässä käytetään maatalouden bruttoarvoa. Ja tässä voidaan tarkastella tilannetta Euroopan unionissa ja Brasiliassa 70-luvulta nykypäivän. Kuten näemme ensimmäisten vuosikymmenien aikana Euroopan unionissa tämä tuotanto kasvoi ja sitten vakiintui. Brasilian osalta voidaan todeta, että siellä on jatkuvasti eh, maatalouden bruttoarvo kasvanut, mutta se liittyy soijapapuihin ja tästä syystä olisikin nyt katsottava soijapapujen tilannetta. Ja Brasilian, Brasilian maanviljelytilannetta oh, oh kaiken kaikkiaan useita vuosikymmeniä Brasilia oli tunnettu kahvin ja sokerin viejänä 1900-luvun alussa. Siitä tuli tärkein naudan, kananlihan ja soijapapujen viejä naudan osalta jopa suurempi kuin Yhdysvallat. Ja kun nyt keskitymme soijapapuihin, niin katsotaanpa maailmanlaajuisia soijapapumarkkinoita. Niin kuin tässä kuvassa näkyy, tässä kaaviossa se on Yhdysvaltojen maatalousministerin laatima. Brasilia on numero yksi soijapavujen viennissä ja tulee olemaan näin myös tulevaisuudessa amerikkalaisten mukaan. Katsotaanpa toista puolta kolikosta, eli tuontia, kuten näimme, tärkein tuoja, soijapapujen tuoja on Kiina. Euroopan unioni on kakkosena. Tuonti on valtava, niin kuin puheenjohtaja tässä totesi. Sitten mennään seuraavaan osaan esitystä, niin miksi Euroopan unionilla on kasviproteiinin tarjonnan ongelma. Kun katsotaan teknologisesti tilannetta, niin suuri, suurtakaan eroa ei ole vehnän ja soijan viljelyssä. Oikeastaan samoja koneita ja teknologiaa käytetään, mutta kun katsotaan tarkemmin, tilanne on sitäkin erikoisempi, koska Euroopan unioni on tärkein vehnän viejä, mutta samaan aikaan se on oli aikaisemmin ykkösenä, on nykyään kakkosena soijapapujen tuojana. Kysymys kuuluukin, miksi Euroopan viljelijät eivät ota mallia amerikkalaisista viljelijöistä, jotka katsovat eh, vehnän ja, ja eh, ja, ja Chicagon eh, tavarapörssin arvoja ja katsovat, kannattaako kannattaa kasvattaa vehnää vai soijapapuja. Osittainen vastaus löytyy seuraavasta kaaviosta, kuten näette Yhdysvaltojen tapauksessa. Soijapapujen tuotto on samankaltainen, mutta Ranskalla, Ranskassa tilanne on eri vehnän osalta. Se on kaksi-kolme kertaa suurempi kuin soijapapujen tuotto. Tilanne on aika samantapainen, kun katsotaan Euroopan unionia 27 valtiota ja verrataan vehnän tuottoa, niin tässä on noin kaksi kertaa suurempi tuotto vehnän osalta. Joten kysymys onkin, miksi, onko tilanne todella se, että nämä proteiinikasvit ovat ikään kuin orpoasemassa Euroopan unionissa? Tässä viittaisin viime vuoden maatalouden katsaukseen. Aikaisemmin proteiinikasvin tuotanto on vähentynyt merkittävästi viimeisten kahden vuosikymmenen takia lähinnä siksi, että se ei ollut taloudellisesti houkutteleva ja myös siksi, että, että proteiinikasveja ja öljykasveja on voitu tuoda ilman tulleja ja tutkimuksesta on ollut pulaa. Proteiinikasvin tuotannosta tästä kaaviosta näemme, että, että palkokasvien äh, peltoala on pieni. Kun katsotaan 60-lukua ennen, tilannetta ennen yhteistä maatalouspolitiikkaa siis, niin tuosta päivästä alkaen valkokasvien tilanne on heikentynyt. Tilanne on aivan päinvastainen verrattuna Brasilian. Brasilian pa- pa- maassa, talouspolitiikassa soja- ja öljykasvien osuus vain kasvuu, kasvaa. Ja mistä tämä johtuu? Se johtuu taloudellisesta houkut- houkuttelevuudesta tai sen puutteesta, kuten Nobelin voit- palkinnon saaja Schultz sanoi, viljelijät pystyvät muuttumaan jopa, muuttumaan jopa hiekan kuullaksi, mikäli taloudelliset olosuhteet ovat oikein. Ja katsotaanpa niitä nyt. Kaikki tärkein asia, joka liittyy tähän taloudelliseen soijapapujen merkittävyyteen, koskee näitä tullittomia tuonteja. 65 prosenttia Euroopan unionin tuulittomasta tuonnesta on tämän tyyppistä tuontia, siis soijapapuja ja soijasiemeniä ja öljykakkuja. Olen hieman skeptinen yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Professori Schäfer jo mainitsikin. jotakin, jotakin myönteistä on tulossa, mutta ne ovat aika pieniä muutoksia. Sitten kun katsotaan näitä tutkimuskysymyksiä, kaikkein tärkeimmät hankkeet, jotka liittyvät proteiinikasveihin, ovat saaneet alle 20 miljoonaa euroa yhteensä, kun sitä verrataan 4 miljardin, joka on, joka on sijoitettu maatalouden tutkimuksen kaiken kaikkiaan, niin näemme kyllä, että proteiinikasvit eivät ole mitenkään prioriteetti innovaatiopääosastolla eikä varmaan myöskään maatalouspääosastolla. Minkälaisia ratkaisuja sitten voitaisiin löytää niin, että näihin suurin ongelmiin saadaan vastaus? Ensinnäkin ongelma voidaan ratkaista ainoastaan lisäämällä proteiinikasvituotantoa, biologisen monipuolistamisen ja uusien taloudellisten kannustimien kautta. On myös katsottava tuonnin monipuolistamista Katsotaanpa vielä tätä ensimmäistä kohtaa. Biologinen monipuolistaminen. Tässä on taulukoista näette, että kun katsotaan näitä eri Euroopan unionissa kasvatettuja lajeja, proteiinin tasa vaihtelee 15 yli 30 prosenttiin jo kunkin lajin sisällä minimi- ja maksimi sisällön sisältö vaihtelee 15 ja 40 välillä. Tämä osoittaa, että tässä on valtavaa potentiaalia viljelijöille ja jalostajille, niin että voidaan parantaa tilannetta proteiinituotannon osalta. Sitten nämä uudet taloudelliset kannusteet. Haluaisin ehdottaa tällaista typin sitoutumis, sitoutumiskompensaatiojärjestelmää ja, ja tuon tulle ja soija pavuille. Kun ajatellaan palvokasveja, niin, niin kuin kaikki tiedätte, typen sitouminen kompensoi lannoitteiden käyttöä. Ja kuten on todettu tässä kertomuksessa, jonka, tai mietinnössä, jonka edustaja McIntyre laati, typpi, typpillä lannoitteiden kanssa saadaan suurta tuottoa, mutta niiden tuottamisessa tuottamiseen menee noin puolet eh, koko maatalous, eh, maataloudessa käytetystä fossiilisista polttoaineista, joten eikö pitäisi eh, vaatia maksuja niiltä yhtiöiltä, jotka luottavat, tuottavat lannoitteita ja näin saastuttavat, ja osa näistä maksusta voitaisiin siirtää viljelijöille, jotka, jotka viljelevät näitä palkokasveja. Ja niin, sitten eh, näistä tulleista, kunnes sovellamme tulleja suojapapuihin, emme pysty luomaan tilannetta, jossa eurooppalaiset viljelijät voisivat eh, kilpailla Euroopan ulkopuolisten viljelijöiden kanssa. Ja tähän voitaisiin soveltaa tällaista uuden teollisuuden tapausta. Sitten kun katsotaan tilannetta tuonin puolella, niin olisi katsottava itään päin Ukrainaan, Venäjälle ja luotava lähimpiä linkkejä tuolle puolelle menee me Siitä hyötyisivät viljelijämme ja myös poliittisesti taloudellisesti viljelijät tuolla idässä, joten tästä päätelmiin ensinnäkin teknologisesti ei ole mitään eroa vehnän ja soijapapujen viljelyllä. Sitten tärkein syy sille, että soijapapuja tuodaan niin paljon Euroopan unioniin, Tärkeimmät syyt ovat eh, tuotetun, tullitun tuonti ja alhaiset eh, proteiinikasvien tuotot, eh, tutkimuksen puute, tuonnin monipuolistamisen puute ja selkeä, selkeiden poliittisten päätösten puute. Veli, välineitä kyllä on, mutta olen vähän pessimistinen, koska poliittista halua ei ole riittävästi, jotta voitaisiin korjata tämä raskas riippuvuus kasvi proteiinista, koska täällä on jotakin lompariryhmiä, jotka toimivat sitä vastaan, ja hyvin vahvoja lompariryhmiä, jotka, eh, jotka puolustavat eh, soijapapujen tuontia, ja lisäksi mielestäni puuttuu tehokkuutta henkilöiden taholta, jotka tekevät työtä eri yhteisen maatalouspolitiikan eri vaiheissa, mutta kaikkein tärkeintä on Mm, viljelijälobbien heikkous. Kiitoksia. Bardzo dziękuję za Kiitos näistä kahdesta peräkkäisestä esityksestä lupauksen mukaisesti. Nyt on ensimmäinen mahdollisuus esittää kysymyksiä puhujille. Ensimmäisenä listalla tässä vaiheessa on edustaja Tarabella, olkaa hyvä. Je remercie, monsieur Kiitos puheenjohtaja. Kiitos asiantuntijoille mielenkiintoisista esityksistä. Muutama vuosi sitten parlamentissa minulla oli mahdollisuus kuunnella ranskalaista professoria Marc Dufmiettä, joka puolusti Blairhausin sopimusten äh, pysäyttämistä tai keskeyttämistä. Tämä liittyy myös Kioton sopimuksen aikoinaan. Me tuomme 70 prosenttia rehusta Amerikan mantereelta ja niin kuin tilastot osoittavat, pääasiassa Yhdysvalloista ja Brasiliasta. Olin ymmärtävinäni tästä esityksestä, että meillä olisi järkevää solmia sopimuksia naapureiden kanssa ja myös unionin sisällä tarvitaan strategia. Meillähän on sellaisia maita, joissa tuotantoa voidaan kasvattaa, ajatellen tässä Romania ja Puolaa, jotka voisivat auttaa meitä vähentämään, ei tietenkään nollaa, mutta vähentämään riippuvuuttamme Amerikan mantereesta, kun ajattelemme proteiinikasvien tuotantoa. Minkälainen strategia meidän tulisi teidän mielestänne ottaa käyttöön EU-ssa? Niin kuin sanoitte, proteiini, kasviproteiini on erotettu tuen suhteen viljelyalasta. Meillä on hyvin pieni prosenttiosuus, jonka puitteissa tuetaan tätä tuotantoa. Pitäisi mennä paljon pidemmälle ja ajatella tulevaisuutta. Mikä on teidän näkemyksenne? Minkälainen strategia tulisi ottaa käyttöön, jotta todella saisimme aikaiseksi eurooppalaisen strategian ja vähentäisimme sitä kautta riippuvuuttamme äh, toisaalta tietenkin Euroopan äh, sisällä. Äh, ja sitten huomioitaisiin lähinaapurit, Ukraina, Venäjä, niin että te, tekisimme yhteistyötä paremmin naapurittemme kanssa maatalouspolitiikassa. Edustaja Hoisling. Ja vielen Paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista esityksistä. Toivottavasti luitte myös tämän mietinnön vuodelta 2011, äh, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi ja se liittyi eh, Euroopan eh, proteiinivajeen eh, ongelmaan, joka on kestänyt jo pitkään. Se ei ollut mikään uusi asia. Oli silloin esittelijä ja kuulen nyt kuulemisen, joka järjestettiin muutama vuosi sitten melkein samanlaisena. Kaikki pahoitellen sanoivat, että meillä on tämä puute ja se ei vähene. Ja sitten on ollut pieniä yrityksiä yhteisessä maatalouspolitiikassa nähdä tämä viherryttämistoimena. Kuitenkin koskakaan tämä ei ole kunnolla käynnistynyt. Te sanotte, että on vahvoja lobbariryhmiä, jotka eivät laisinkaan ole kiinnostuneita siitä, että Eurooppa tuottaisi eh, itse oman eh, proteiininsa. Voisitteko ehkä vähän tarkemmin sanoa, mitkä eh, Äh, ryhmät ovat kyseessä. Tässä puhuttiin Blair House-sopimuksesta. Äh, sekin liittyy siihen, että meidän pitäisi poliittisesti asiaan puuttua. Te vertasitte tuotannossa Eurooppaa ja Brasiliaa. Toivottavasti meidän ei tällaisia vertailuja tarvitse tehdä, koska äh, niin ähm, välinpitämättömästi, miten Brasiliassa ja Argentiinassa soijaa kasvataan, se ei ole mitään kestävää soijan kasvatusta. Ei meidän pitäisi niitä pitää mittatikkuina. Mutta kaikki tämä lukee mietinnössäni vuodelta 2011. Miksi riittävästi tukia ei ole mennyt tälle alalle? Miksei tätä ole otettu mukaan ilmastotavoitteisiin. Ja sanotaan, että säästetään silloin polttoaineita ja typpeä. Että tämä huomioidaan hinnoissa, että tämä nähtäisiin päästöjen vähennysstrategiana maataloudessa. Meillä tänä aamuna oli täällä energiakomissaari ja hän sanoi, että tämä on tehtävä maataloudessa. Tässä meillä olisi ihan tarjottimella mahdollisuus istuttaa proteiinikasveja, mutta sitä ei tehdä sen sijaan hyödynnetään aina enemmän mineraalista typpeä. Se, mitä herra Schäfer sanoi, olin hyvin yllättynyt, että maininneet mitään konser... Te puhuitte pelkästään näistä ähm, palkoviljoista. Äh, kyllähän tästä voi olla hyötyä, äh, kun ruokitaan esimerkiksi lehmiä ja halutaan vähentää proteiinin käyttöä voidaan korvata se kansallisella proteiinilla. Se, että ainoa ongelma on se, että teidän mielestänne on liian vähän torjunta-aineita. Kyllähän luomu viljelijät osoittavat, että asiat voidaan hoitaa myös ilman torjunta-aineita ja kasvatusviljelyala vain kasvaa luomuviljelyala. Ja minä en näe tätä ongelmana. Mietintööni kirjasin jo silloin, että perinteisessä viljelyssä on tiedon puutetta. Ei edes enää tiedetä, miten papuja tai muita kasvatetaan. Ja pitäisi oppia nämä asiat eikä heti ajatella näitä torjunta-aineita. Kiitoksia. Darf ich direkt darauf antworten, Häusling? Äh, zum heti vastata, herra Häusling? Ensinnäkin Apila ja muut, ne, olen aivan samaa mieltä, mutta ne eivät kuulu minun aiheeseeni. Mutta kun on kyse torjunta-aineesta, minun täytyy olla eri mieltä. Olen nähnyt nämä ongelmat, joita on. Usein ei päästä yli kolmasosan satoa. Me käymme intensiivistä keskustelua. Me olemme 25 vuotta harjoittaneet perinteistä maataloutta ja tässä ongelmat ovat lisääntyneet huomattavasti. Yksi asia on aivan selvä. Luomu tilat ovat hyvin paljon tehneet, mutta ovat nyt aivan ylärajalla. Heillä on myös ongelmia, koska viljelykierrossa on liikaa palkokasveja, sekin tiedetään. Ja tämä voidaan saada aikaan vain sillä tavalla, että toimitaan perinteisellä viljely, perinteisen viljelyn alalla, mutta meillä on liian vähän kannustamia. En ole täysin samaa mieltä kanssanne. Ja kuten tiedätte intensiivisesti, olen ollut yhteydessä luomutiloihin. Tässä ei ole kyse tietotaidon puutteesta. Tietotaitoa meillä on. Me myös välitämme sitä. Olemme yksi näistä korkeakouluista, joka Olemme tähän kovasti panostaneet viime vuosina, mutta meillä on tällainen kierto, joka tähän mennessä on mennyt väärään suuntaan. Meillä on vielä liian vähän tutkimusta, liian vähän massaa markkinoilla, eikä myöskään markkinoiden kiinnostusta näihin tuotteisiin. Jos kiinnostusta ei ole, niin silloin ei myöskään viljellä. Eli meidän on katsottava, että tämän kierron saamme kuntoon. Se nähdään myös siinä teidän mietinnössänne viherryttämisen kautta voisimme lisätä äh, viljelyalaa, koska sitten olisi kannustin siihen, että olisi markkinat, joilla on kysyntää. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää, että markkinat äh, luovat näitä impulseja. Kiitos edustaja Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja äh, ja kiitoksia myöskin näistä esityksistä. Voin olla monessa asiasta samaa mieltä. Omalla alueellani 60-luvulla olin yksi ensimmäistä, joka istutti rypsiä ja tein vain myönteisiä. Opin siitä, se oli vain myönteinen kokemus. Äh, Ilukissa tätä rypsiä ei ole otettu mukaan talvivehnän kohdalla. Äh, saadaan noin 10 prosentin lisätuotanto, jos on kyse rapsista, eh, rypsiä istutetaan ensin. Tätä ei laisinkaan oteta huomioon laskuissa. Miten eh, tieteilijät voivat olla niin pielessä, kuten ne eh, tieteilijät, jotka ovat ilukjärjestelmän laskeneet. Hyvä Martin Hoibsling ei pitäisi aina yleistää. Minä tunnen eh, erään brasilaisen viljelijän vuodesta 1988. Hänellä on 2400 hehtaaria, 700 hehtaaria sademetsää, sitä ei kasketa laisinkaan, ja 1600 hehtaaria on on viljelysmaata ja loput ovat laidunmaata. Tämä maaperä on tänä päivänä hedelmällisempi kuin 20 vuotta sitten. Siksi pitää olla hyvin varovainen, kun yleistetään. Siellä on myös erittäin hyvä viljelykierto ja hyvällä viljelykierrolla sielläkin voidaan harjoittaa kunnollista maataloutta. Se, minkä myöskin haluaisin sanoa, on, että meidän on otettava sel- osoitettava, että rypsin kasvatuksella erityisesti saadaan proteiinirehua. Minun alueellani on projekti, jossa on sata traktoria, jotka kuljettavat rypsiä. Siellä on oma murskaamo, tuotetaan siis rehua, joka on geenimuunnellusta vapaata ja joka syötetään sitten suoraan karjalle tiloilla. Tämähän on tällaista paikallista kiertoa, jota haluamme tukea. Se, että tämän tekijän nostamme 0,7 yhteen, niin sitä varten täytyisi muuttaa vain delegoitua säädöstä, mutta ilman maatalousvaliokunnan ähm, vaikutusta tämä tekijä olisi ollut 0,3. Me olimme hyvin kauhistuneita, kun komissio tuon mainitsi, ja me olimme ainoa valiokunta, joka silloin komissiota uhkasi sillä, että hylkäämme delegoidut säädökset, ja sitä kautta neuvotteluissa minä itse onnistuin vaikuttamaan siihen, että saimme tuon tekijän nostettua 0,7 prosenttiin. Nyt proteiini kasvien kasvattaminen viherryttämisalueella on mahdollista. Kaikki kehuvat sitä nyt, mutta se onnistui vain maatalousvaliokunnan toiminnan kautta. Ja olen kaikille niille kollegoille kiitollinen, jotka silloin äänestivät tämän puolesta. Olimme lähes yksimielisiä. Meidän täytyy tehdä työtä sen puolesta, että näillä alueilla todellakin tuotetaan proteiinikasveja, koska sillä tavoin muutumme riippumattomammiksi tuonnista. Oui, merci président. Tout le monde le sait. Kiitoksia puheenjohtaja. Soija on tietenkin välttämätöntä rehussa. Siinä on paljon proteiinia mut, ja siinä on myös paljon amine, aminohappoja. Euroopassa emme kuitenkaan voi tuotannolla kattaa kuin pienen osan karjankasvattajien tai tarpeista. Huomioiden myös öljy, kasvit, sieltä tuleva 24 prosenttia. Ranskaan tuodaan suuria määriä soijaa, Brasiliasta, Yhdysvalloista ja myös Argentiinasta. Soija onkin nyt tänään tärkein GM tuotteiden tu- portti. Kuitenkin kuluttajat ovat erittäin epäluuloisia näiden tuotteiden suhteen. Ranska on tästä riippuvaa, koska Ranskassa eniten tuodaan ja käytetään näitä öljypohjaisia tuotteita. Ja tämähän on vapaa kauppasopimuksessa mukana, samoin kuin Yhdysvaltojen ja Euroopan vapakauppasopimuksessa näin Euroopan Euroopan ei tullutkaan niin paljon öljykasveja ja soijaa. Ranskan öljyviljelijät haluavat kaksinkertaista peltoalaa niin, että vähennettäisiin sojariippu, sojan tuontiriippuvuutta. Todella muistutan, että ne ovat enimmäkseen geenimuunneltuja 200 000 hehtaaria voitaisiin Ranskassa tätä lisätä, tai ja voitaisiin todella tuplata pinta-alaa 40 000 hehtaaria oli vuonna 2014. Puolet proteiinista Ranskassa on tuontiproteiinia tietenkin soijaviljelyä olisi lisättävä, että voitaisiin päästä omaan varaisuuteen. Mitä te ehdotatte, jotta saattaisiin konkreettisia tehokkaita toimia, että viljelijät tuottaisivat ja lisäisivät tuotantoalojaan koskien kasvi, proteiinia, erityisesti soijaa. Kiitoksia. Kiitoksia, Puheenjohtaja, kiitoksia tästä, eh, näistä esityksistä. On aivan selvää, että eh, me voimme, eh, me emme voi tuottaa, kasvattaa eläimiä ilman näitä proteiinikasveja. Lehmät tarvitsevat näitä esimerkiksi Ähm, meidän täytyy esittää kaksi kysymystä. Miksi olemme tässä tilanteessa, äh, että meillä on näin paljon tuotia Euroopan unioniin? Meillä on luonnollisia rajoituksia. Täällä meidän täytyy tietoisia, että, että eh, ei ole kovinkaan montaa valtiota Euroopan unionissa, jotka voivat tuottaa soijaa. Ja eh, tästä on lähdettävä toiseksi. Hyvät kollegat, meidän täytyy olla korrekteja, kun teemme tällaisia analyysejä. Miksi Brasiliasta tuodaan näin paljon soijaa ja miksi sitä tuoteta Euroopan unionissa siellä, missä soijaa voidaan tuottaa, miksi sitä ei voida tuottaa enemmän, koska hintaero per tonni on niin valtaisen suuri. Me tuomme soijasta geneettisesti muokattua soijaa Brasiliasta ja näin asiat ovat. Mutta sitten keskustelemme geneettisesti muokatun soijan viljelyä täällä Euroopan unionissa, niin sanon, että ei sitä me emme halua, mutta samanaikaisesti kulutamme sitä. Tämä on se tilanne. Ja oletteko analysoineet millaisia kustannuksia per tonni tai mittayksikkö syntyy, kun tuotetaan soijaa Brasiliassa verrattuna siihen, jos tämä sama rehutonni tuotetaan Euroopassa. Erot ovat valtaisia. Ne, jotka maatalouden kanssa ovat tekemisessä, tietävät, että kun on kyse geneettisesti muodokatusta soijasta, niin sitä pitää käsitellä vain kerran, kun taas perinteinen soija on käsiteltävä useampaan otteeseen. Suuntuu tällaisia kustannuseroja. Minä olen täysin samaa mieltä. Meidän ei pitäisi tuoda enää proteiinirehua, joka on geneettisesti muokattua. Mutta jos emme löydä mekanismeja tai tulli- tai poliittisia resursseja näiden geneettisesti muokattujen ö, tuontirehujen pysäyttämiseen, niin sitten meidän on löydettävä joku ratkaisu Euroopan unionissa. Muuten puhuu loputtomiin siitä, mitä tapahtuu, ö, mutta meidän on katsottava sitä, mikä on kaikkein tärkeintä, nimittäin ö, rehutonnin hinta. Kiitoksia. Flanagan. Flanagan. Um, thank you very much. Uh, Kiitos. Meillä on tällä vieraita, puhujia eri aiheista, ja he käsittelevät sitä, miten maailma, maapallo ruokitaan. Meillä oli tällä Brasilian ministeri, sitten oli ulkoministeri Yhdysvalloista, ja todettiin, että Yhdysvallat ruokkii maailman. Nyt sitten komissio kertoo meille, että väestö lisääntyy ja meidän on ruokittava koko maapallo. Miksi emme voi työstää sellaista järjestelmää, jossa me itse ruokisimme itsemme? Se olisi varmasti järkevämpi. Entäpä jos Brasilian ministeri ja Yhdysvaltain ulkoministeri lähtevät tälle maailman ruokkimistielle ja mekin menemme samalle tielle. Sitten hän äh, ylituotanto on aivan massiivista. Onko nyt kyse siitä, että maailman väestö ruokitaan? En usko, että tästä on kyse. En usko, että Euroopan unioni sääli ihmisiä ja tästä syystä sitten ruokkii eh, ihmiset. Kenties näin tulisi olla, en usko, että tästä on kuitenkaan kyse, vaan kyse on ahneudesta, eh, tuotannon lisäämisestä ja siitä, että taakka on entistä suurempi viljelijän harteilla. Mistä tämä oikein tulee, että meidän tulisi ruokkia koko maailma? Sehän aiheena liitetään kaikkiin muihinkin aiheisiin, enkä oikein tiedä, onko tämä aivan vilpitöntä toimintaa poseł Andriu. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani kiittää kahta puhujaa, jotka esittelivät tutkimuksensa tuloksia tästä aiheesta. Kuulun niihin, jotka ajattelevat, että kannattaisi Euroopan unionissa toimia niin kuin Tarabellakin tällä viittasi, että meillä olisi todellinen strateginen suunnitelma – kasviproteiinin hankkimiseksi Euroopan unionissa. Tämähän liittyy useaan politiikan linjaan, eikä vain yhden portin kautta pidä toimia yhteensä. Maatalouspolitiikassa olisi tähän puututtava viimeksi, kun uudistettiin näitä tu, tu, tu, tu, tuen ja tuotannon yhdistämistä ja pyrittiin asettamaan prosenttimääriä, niin että viljelijät pääsisivät tiettyihin omavaraisuusasteisiin. E, proteiinikasvien osalta meidän olisi vähän palattava tähän keskusteluun. Kauppapolitiikkaa olisi myös tarkisteltava uudelleen tänä päivänä. Se on vanhentunut ja sitä olisi sopeutettava tilanteeseen, jossa pyrimme parantamaan ympäristöämme ja torjumaan ilmastonmuutosta. Tästähän puhuimme jo tänä aamuna. Kyllä, Brasilia ja Yhdysvaltojakin on katsottava, kun sieltä kerran tavaraa tuodaan. Ja olisi myös pohdittava, millaisia paineita ympäristön kohdistuu soijaviljelystä, erityisesti liittyen Amazonin metsän tuhoamiseen miten on tarkasteltava näitä poliitikkoja. On tietenkin tärkeää, että, että naapuruspolitiikkaa vähän rukattaisiin uudelleen. Ukraina on maa, jonka kanssa voisimme tehdä vielä paremmin yhteistyötä näiden haasteiden parissa. Meidän poliittisena vastuuna on kehittää alan tutkimusta materiaalisella puolella – Tämä on varmasti se asia, jo, johon meidän on kohdistettava erilaisia välineitä niin, että saisimme takaisin tietyn tyyppisen autonomian. Ei nyt ole kysymys siitä, että koko maapallo ruokitaan, mutta Eurooppa, mm, valko, valkoisainekasvit ja öljykasvit ovat hyvin tärkeitä meidän tulevaisuutemme kannalta. De Castro, olkaa hyvä. Presidente. No, eh, in realtà la mia... Kiitoksia puheenjohtaja. Minun kysymykseni eh, siihen jo eh, kollega Buda osittain esitti. Eurooppa aivan selvästi tuo valtaisia määriä soijaa Pohjois- ja Etelä-Amerikasta todella vaikuttava määrä, satoja miljoonia tonneja satoja tuhansia tonneja. Nyt me halusimme äh, YMPssä kannustaa eurooppalaisen soijan tuotantoon, mutta äh, tämä lisäys on ollut varsin maltillinen, kuten teidänkin tutkimuksenne osoittavat. Joten kysymykseni on se, että onko mahdollista äh, saada kasviproteiinin tuotannon kasvua Euroopassa, jos otetaan huomioon, että 19 valtiota 28 on kieltänyt GMO-kasvien käytön omalla maaperällään. Onko siis todellista mahdollisuutta sille, että kasvatetaan kasviproteiinia Euroopassa ilman, että hyödynnetään GMOita? Kiitoksia. Pani poseł Magines, pani prezydent, bardzo Edustaja Magines, um, Kiitos puheenjohtaja. Siteraan panelisteja ja siitä, että soijapapua tuodaan niin valtavia määriä. Mikä voisi teidän mielestänne olla hyväksyttävä tuonnin määrä? 70 prosenttia tuodaan ja sehän on varsin huomattava määrä. Mikä on, olisi realistinen määrä, kun ajatellaan omaa tuotantoa? No sitten De Castron kysymykseen liittyen. Miten realistista Euroopan viljelijöille on ikään kuin ottaa, ottaa tuottaakseen tämä soija, jota nyt tuodaan GM-muodossa? No sitten elintarvikkeiden kustannukset, ruoantuotannon kustannukset. Tässä meillä on aika lailla huono väline, sillä ei niinkään täsmätoimia voida, kun ajatellaan elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta. Monsieur le Président, lorsque j'ai été président... Puheenjohtaja, kun johdin omaa aluetta, niin yritin kaiken keinon vakuuttaa viljelijät ja karjankasvattajia, vai karjankasvattajat toimimaan niin, että siellä tuotettaisiin valkoisaineita, Tämä työ oli erittäin vaikea. Oli, sanottiin, että tilanne ei ollut sopea, sopiva tai ei ollut tarpeeksi vettä tai liikaa vettä tai ei ollut koulutusta tarpeeksi. Minä pohdin, millaisia välineitä voisimme antaa, varsinkin karjankasvattajien käytettävistä, niin että siellä voitaisiin heidän omilla maillaan ja tiloillaan lisätä valkuaisainekasvien kasvatusta. Näin, näin lähellä tarpeita voitaisiin osa ongelmasta ratkaista. Jeszcze zgłosił się też pan poseł Hausling drugi raz. Kiitos, edustaja Hoisling. On pitänyt puheenvuoroa ihan lyhyesti. Ihan lyhyesti, koska tämä ongelma oli jo silloin jo keskustelussa, että eurooppalaiset eh, viljelijät ja erityisesti saksalaiset viljelijät Albert Tessan tämän vahvisti eh, ajattelevat sitten oikeastaan aina vain rypsiä, kun ajatellaan proteiinikasveja. No rypsihän oikeastaan öljykasvi. No mielenkiintoinen kysymys on, emmekö puhu liian vähän palkokasveista. Palkokasveja meidän pitäisi istuttaa ja palkokasvit taas sitovat typpeä paljon enemmän kuin mitä rypsi. Ja toisaalta kaikki Euroopassa puhuvat aina siitä, että pitäisi eh, tukea soijan kasvatusta. Euroopassa on eh, proteiinikasveja, jotka voivat tuottaa paljon enemmän omalla alueeni. Äh, istutettiin lupinia erittäin hyvin seurauksin. Sitä voidaan tehdä myös kuivalla maalla. Miksi meidän pitäisi istuttaa Euroopassa soijaa, jos haluamme soijaa korvata? Tämä ja viimeinen asia, Albertes. Minä tiedän, että te aina tunnette jossain eh, jonkun viljelijän, mutta ei voida kieltää sitä, että soijan äh, kasvatus Argentiinassa ja Brasiliassa ei ole kestävällä pohjalla. Minäkin olen käynyt Argentiinassa ja siellä joillain alueilla soja kattaa 80 prosenttia viljelykierrosta. Sitä, mitä meillä on liian vähän, niin sitä siellä on liikaa, eikä sekään ole kestävää. Ei voida nyt täysin kieltää, että asiat olisivat näin. On vähän vaikea väittää, että asiat ovat hyvin Argentiinassa ja Brasiliassa. Kiitoksia. Nyt haluaisin vielä pyytää vastauksia asiantuntijoilta. Ja puheenjohtaja pahoittelee. Tässä vaiheessa kysymme komissiolta, haluaako komissio ottaa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, että saamme puheenvuoron komission puolelta. Kiitos alustuksesta ja tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Aivan muutama kommentti, en halua käyttää liikaa aikana. Sekä keskustelu että alustukset nostivat esille talouskysymykset, jotka äh, vaikuttavat niin, että viljelijät eivät niinkään valitse näitä kasveja viljeltäväksi. Öljysiemenet ja rehut äh, toki ovat sellaisia, että niissä on varsin vähän tullimaksuja. Tämä sama pätee myös viljoihin, kiintiöihin ja tulleihin. Yleensä puhutaan nolla tasosta. Yhteistä maatalouspolitiikasta jotain on jo sanottukin. Meillähän on pitkä lista välineitä, joita käytämme tällä hetkellä. Näiden avulla yritämme käsitellä kysymystä myös muutoin kuin taloudellisena kysymyksenä. Sillä voidaan tarjota myös jonkinlaista tulopuskuria niin, että viljelijät voivat myös valita sellaisia viljelykasveja, joilla on kenties ympäristöhyöty. No sitten viherryttämisestä. Totta kai täytyy muistaa nämä vaatimukset, jotka liittyvät alueisiin ja sitten täytyy muistaa myös viljelykasvien monipuolistaminen tarjotaan kannustimia myös proteiinikasvien viljelyyn. Monet jäsenvaltiot ovat päättäneet käyttää myös tuotantoon sidottuja tukia. Tämä on realiteetti. Sitten maaseudun kehittäminen, sehän on jo vuosikausia ollut ala, jonka kautta voimme tarjota tukea proteiinikasveille. Joku mainitsi jo numerotietoja tutkimus kysymyksistä, kun katsomme Horisontti 2020 ja tutkimuksen puiteohjelman hankkeita, niin tämähän on vain Eurooppa-ulottuvuus. Meillä on myös hyvin suuri osuus tutkimuksesta, joka toteutetaan kansallisen rahoituksen tuella. Innovaatiokumppanuus EU-ssa keskittyy aivan erityisesti myös proteiineihin. Tuloksiakin jo nähdään, niin kuin kalvoilta näimme. Myös muita kysymyksiä kuin talouskysymyksiä otetaan huomioon. Eli ei tilanne ole aivan niin mustavalkoinen, mitä annetaan ymmärtää. Eurooppalaisten viljelijöiden viljelykäytännöissä myös proteiinilla on oma roolinsa, ja tätä me pyrimme vielä stimuloimaan. Kiitos. Bardzo dziękuję. W tej chwili poproszę. Kiitos. Nyt haluaisin pyytää vastauksia asiantuntijoiltamme. Ja, es waren eine ganze Reihe. Niin, tässä oli varsin paljon kysymyksiä, joita on esitetty. Ehkäpä saan aloittaa vielä kerran herra Hoislingista. Nyt menetin punaisen langan. Voisitteko toistaa vielä, herra Hoisling, ihan lyhyesti kysymyksenne? Äh, weiß nicht, ob Sie das zweite jetzt meinen. Tarkoitatteko nyt tätä toista kysymystä? Miksi soijaa halutaan tuotesoijaa halutaan korvata toisella kasvatussoijalla, eikö siellä jotain muuta vaihtoehtoja ole? No haluan olla samaa mieltä tässä. Meillä on monia mielenkiintoisia lajeja, myöskin papu- ja pernekasvit, niiden tuotto on paljon suurempi kuin näillä alueilla. Soijalla kuitenkin Euroopan laajuisesti meillä on viljelykierron kautta rajoituksia, eli enempää kuin 10 prosenttia ei voi olla näitä valkokasveja viljelykierrossa, koska muuten syntyy ongelmia. Jos nämä luvut lasketaan yhteen, voin sanoa vain Saksan kohdalta, niin emme pystyisi täysin korvaamaan soijaa vastatakseni kysymykseen näin. Se ei palkokasvien kautta valitettavasti ole mahdollista. Ehkä meidän pitäisi keskittyä ennemminkin siihen, että osa soijasta korvattaisiin ähm, palkoviljan äh, tuottaman proteiinin kautta. En usko, että tuontisojaa pystytään täysin korvaamaan äh, eurooppalaisella tuotannolla. Arvioin nyt asian ainoastaan Saksan kohdalta. Äh, viljelykierron rajoitusten takia viljelypinta-ala ei riittäisi. Panie profesorze, bardzo proszę. Pan profesor Gosowski. Dziękuję bardzo. Pierwsze chciałbym stwierdzić, że chodzi o opracowanie analityczne. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että mitä tähän analyysiin tulee, niin parlamentti on tehnyt sen vaikutusten arviointi valkuaisainekasvien osalta. Teillä varmaan on myöskin tämä julkaisu, jota käytin, ja siitä näkee, että millaisia eri vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi on. Haluaisin vielä kerran toistaa, että ensinnäkin Euroopassa on nähtävissä vehnän tuotannon kasvu. Olemme tärkeitä viejiä ja kuitenkin on samalla olemme soijan tärkeimpiä tuojia. Kuinka tämä ongelma voitaisiin ratkaista? Tällä hetkellä on maaperissä eroja ja tuotoissa, joten on vaikeaa ratkaista ongelma niin kauan kuin mitään taloudellisia ratkaisuja ei ole tarjolla. Yksi edustajista sanoi, että, että on elintarvikeylijäämää ja että tässä on keinotekoisesti luotu tilanne, että amerikkalaiset ja brasilialaiset ministerit tästä puhuvat ja sanovat, että pitäisi ruokkia koko planeetta, mutta haluaisin kiinnittää huomioon Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Tällä hetkellä siellä asuu 800 miljoonaa ihmistä, kymmenen vuoden päästä kaksi miljardia ihmistä. Tänä päivänä elintarvikkeista on nyt jo pulaa tuolla alueella ja se selittää osittain maahanmuuttoliikkeet ja näitä maahanmuuttajia tulee yhä enemmän Afrikan eteläosasta ja tämä vain kärjistää ongelmia. tuontiin on viitattu tuontitulleihin, jotka voitaisiin ottaa taas käyttöön, niin se voisi vaikuttaa tilanteeseen Euroopassa. Nyt pitäisi katsoa, mitä, miten olisi toimittava. Siinä vaiheessa, kun tehdään päätöksiä tuottaa yhtä tai toista, niin puhutaan kymmenen vuoden aikajaksoista. Jos nyt tehdään päätös kylvää valko, valkoiskasveja, niin kymmenen vuotta on odotettava ennen kuin tuloksia tulee ja 10, 50 vuotta kuluu ennen kuin viljelijät todella voivat aktiivisesti toimia tällä alalla. Tämä on pidettävä mielessä, mutta on myös muistettava se, että sojan lisäksi on muita valkuaisainekasveja, kuten totesitte, ne voivat täysin korvata sojan tuotannon. Jälleen kerran minun on todettava, että mikäli ei tehdä täysin taloudellisia päätöksiä, Täällä on esitetty huomioita, jotka koskevat Brasilian maatalouspolitiikkaa. Niin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että minulla oli esityksessäni äh, kuvio, jossa osoitettiin, että sillä hetkellä, kun Euroopan unionissa otettiin käyttöön yhteinen maatalouspolitiikka, niin valkoisen kasvien tuotanto laski. Tällä hetkellä suuntaus on kääntymässä, mutta tarvitaan selkeämpiä päätöksiä poliittisia päätöksiä mielestäni. Kiitoksia. No, Kiitos molemmille asiantuntijoille. Nyt kuulemisen ensimmäinen osuus päättyy ja voimme aloittaa toisen osuuden. Tässä kuulemme konkreettisista kokemuksista eri puolilta EUta. Ja ensimmäinen puhujamme on Matias Krön ja tämän jäl- jälkeen Maria Pelletier ja vielä viimeisenä asiantuntijana David McNaughton. Herra Krön käsittelee pakokasvien viljelyn monipuolistamista ja siirtymää Euroopassa, kun ajattelemme proteiinikasvien kasvattamista ja soijan roolia Euroopan maanviljelyksessä. Herra Krön on Tonava Soija-järjestön puheenjohtaja. Kyseessä on kansainvälinen voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Aina Sveitsistä Mustalle merelle saakka tässä järjestössä kokoontuvat soijaviljelijät. Olkaa hyvä. Don't Hyvää iltapäivää. Okei. Okay. Hyvää iltapäivää. Kalvoissani on jotain vielä, mutta olet onnekas, koska minulla on vain yksi kalvo, eikä se ole niin tärkeää tätä puhettani varten. Well, thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja kutsusta. Haluaisin myöskin kiittää näitä äh, kahta edeltävää puhujaa, herra Schäferi ja herra Kosovski, jotka ovat puhuneet äh, hyvin tärkeistä asioista, joista minäkin haluaisin puhua. Ehkä voin vähän lyhentää puhettani. Äh, kuten ohjelmanne tälle päivälle osoittaa, minä haluan puhua tänä päivänä soijan roolista Euroopan maataloudessa. Tämä perustuu Danjupsoja-järjestön kokemuksen. Danjupsoja on kansainvälinen voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, jolla on 245 jäsentä 19 eurooppalaisessa valtiossa ja meidän toimipaikkamme on Viinissä. Me emme ole mikään soija äh, lobbari, meillä ei ole mitään taloudellisia etuja tässä. Me olemme Tonavan alueen aloite ja meillä on jäseniä eri alueilta viljelijöissä, jalostajoissa, elintarviketuotannossa, rehutuotannossa, vähittäiskaupassa ja monia kansalaisjärjestöjä on myös jäseniä, joten tämä on hyvin laajapohjainen järjestö. Me puhumme soijasta alueellamme, koska olemme Tonavan alueelta ja Tonavan alueella soija on parhaiten Ähm, toimiva paikallinen valkokasvi. Se on ollut sitä jo pitkään. Äh, me olemme kasvattaneet soijaa 150 vuotta pidempään kuin amerikkalaiset tai brasilialaiset tai kuka tahansa, paitsi äh, japanilaiset ja kiinalaiset. Joten soija on perinteinen eurooppalainen kasvi Tonavan alueella. Se on ollut siellä käytössä hyvin pitkään. Ja siinä on kaikki ne hyödyt, mitä muillakin palkokasveille on. Se sitoo typpeä, se on hyvä viljelykierrolle. Ja siksi on tärkeää, että me keskustele ja aseta soijaa soijaa vastaan. Meidän pitää ennemminkin verrata hyvää maanviljelystä huonoon maanviljelykseen, hyvää viljelyjärjestelmiä huonoihin viljelyjärjestelmiin, jota haluaisin muotoilla tämän vähän eri tavoin. Ei ole hyviä ja huonoja kasvoja. Kasveja on vain hyviä ja huonoja järjestelmiä minun mielestäni. Ja me haluamme parantaa maatalousjärjestelmäämme soijalla alueellamme, mutta se ei tarkoita, etteikö se, että se olisi ainoa ratkaisu. On myös muita tuotantomalleja ja palkokasveja myös Tonavan alueella. Ei pitäisi siis käydä soija vastaista tai soija myönteistä keskustelua. Sitä pitäisi välttää. Meidän aiheemme on toinen, nimittäin proteiini käänne Tehän tiedätte, että Saksassa puhutaan energiakäännekohdasta. Kaikki puhuvat siitä, että siirrytään fossiilista polttoaineista eurooppalaisiin kestäviin uusiutuviin energiamuotoihin. Ja samankaltainen muutos tarvittaisiin myös maataloudessa. Haluaisin hiukan puhua siitä, miten haluamme tämän saada aikaan. Mikä meitä motivoi? Me haluamme saada paremman ja monipuolisemman viljelykierron maailmanlaajuisesti. Ja tämä maailmanlaajuinen järjestelmä, kuten olemme kuulleet. Jos katsomme Etelä-Amerikkaa, niin soja osana viljelyjärjestelmää on noin 40-50 prosenttia, Paraguayssa 70 prosenttia on hyvin vaikea puhua viljelykierrosta, jossa on 77 prosenttisesti soijaa äh, viljeltynä, joten soija on liikaa Etelä-Amerikassa, se ei ole kestävää, äh, se ei ole hyväksi maataloudelle. Euroopassa meillä on 2 prosenttia palkokasveja maataloudessa, 0,9 prosenttia soijaa, että voimme sanoa, että Euroopassa ei ole riittävästi viljeltynä palkokasveja ja soijaa. Me tarvitsemme enemmän palkokasveja Euroopassa, tästä voimme varmasti olla kaikki samaa mieltä. Soja ja muut palkokasvit eivät sinänsä ole hyviä tai huonoja, ne ovat hyviä vain, jos niitä käytetään hyvissä järjestelmissä. Ja äh, tässä onkin avain sen ymmärtämiseen, mitä me haluamme tehdä. Me emme halua edistää soijaa, vaan me haluamme edistää mm, tätä viljelyjärjestelmää, enemmän kestävyyttä, elintarvikejärjestelmää, vähemmän riippuvuutta tuonnista. Viisi lyhyttä huomiota. Ensinnäkin olette kuulleet tästä keskustelusta luomuviljely versus perinteinen viljely, mutta minun järjestölleni ja mielenkiintoista on se, että palkokasvien lisääminen, tämä vaatimus ei tule pelkästään Brysselistä, eikä vaan luomuviljelijöiltä, vaan yhä enemmän myös perinteisiltä maanviljelijöiltä. He huomaavat, että kun he käyttävät palkokasveja, he voivat vähentää Äh, tuholaisia tauteja, rikkakasveja, lisätä satoa mm, ja alentaa tuotantokustannuksia. Usein nämä viljelijät tarvitsevat vähän tukea laskeakseen ne hyödyt, joita palkokasvit tuovat äh, järjestelmään. Se ei ole niin yksinkertaista, on huomioitava myös seuraava äh, vilja. Mutta Itävalta on ollut erittäin kilpailukykyinen, se on ollut yksi parhaimmista, soja on ollut yksi parhaimmista lajeista siellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jos katsotte viimeisimpiä tutkimustuloksia, voitte huomata, että intensiiviset intensiivinen maanviljelys kärsii liiallista yksinkertaistamisesta. Ja vaikka uusia lajeja otetaankin, niin tuotan, tuotto ei kasva, se pysyy ennemminkin samana, joten meidän on lisättävä viljelykiertoa ja kasvatettava enemmän ruokaa Euroopassa. Tämä on riippumaton tutkimustulos, on tärkeää muistaa. Toiseksi maatalouspolitiikasta olemme kuulleet YMPstä jo. Euroopan parlamentti ja komissio ovat tunnustaneet sen, että tarvitaan monipuolisempia viljelyjärjestelmiä Nykyinen YMP sisältää typeä tuottavat kasvit viherryttämisaloilla. Tämä on mahdollistanut sen, että olemme pystyneet kääntämään mm, taaksepäin menevän trendin palkokasvien kohdalla, mutta tämä ei riitä. Meidän on vahvistettava toimia lisätäksemme äh, palkokasveja täydennettyä viljelykiertoa Euroopassa. Me emme voi nyt pysäyttää sitä, mikä meillä nyt on. Vaarana on se, että otetaan pois viherryttämisalat, sanotaan, että valkokasveja ei siellä voi kasvattaa, ja sitten me tee mitään muuta. En vastusta sitä, että valkokasveja kasvatetaan viherryttämisalalla, mutta meidän on tehtävä muutakin, ehkäpä esimerkiksi viljelykierrossa. Tämä on erittäin tärkeää. Lisäksi meidän pitäisi käydä keskustelua eurooppalaisesta proteiinipolitiikasta, kokonaispolitiikasta, vähentää tuontia ja parantaa viljelyjärjestelmiä Euroopassa. Me olemme keskustelleet siitä, mikä on kestävää tuonnin suhteen. Kuka ei vastusta tuontia. Eurooppa on suuri viejä. Me kaikki kannatamme vapaa kauppaa ja tuontia ja vientiä. E, me, me sanoo, ei sojaa saisi tuoda tänne. Se olisi väärin, mutta tämänhetkeinen riippuvuuden taso on liian korkea, että se voisi olla kestävä pitkällä alalla. Me tuomme 35 miljoonaa tonnia soijaekvivalenttia vuosittain ja tuotamme vain 2,5 miljoonaa tonnia. Tämä on erittäin tärkeää, kun katsotaan Keski- ja Itä-Eurooppaa. Minä itse elän Viinissä hyvin lähellä Unkaria ja me katsomme itään päin, katsomme Romaniaan ja siitä vielä eteenpäin Ukrainaan. Siellä on noin 100 miljoonaa hehtaaria viljelymaata ja se on erittäin äh, heikosti tuottava. Kaikki asiantuntijat ovat sitä mieltä, että seuraavan 20 vuoden aikana tulemme tuottamaan 40 prosenttia enemmän elintarvikkeita samalla alueella. Meillä on paljon tilaa tuottaa enemmän palkokasveja ja myös enemmän maisia ja enemmän eh, vehnää. Tässä ei ole kyse siitä, että soijaa olisi muita vastaan, vaan pystymme tuottamaan kaikkea enemmän siellä. Joten mitä aiomme tehdä tällä 40 prosentin ylimäärällä? Tuleeko meillä olemaan sama huono viljelyjärjestelmä Euroopassa, jossa on 2 prosenttia valkokasveja, vai haluamme käyttää tuon maan tuottaaksemme enemmän proteiinia? Tämä on erittäin tärkeää. Ja on tärkeää, että Bryssel ymmärtää sen, että me puhu tästä mistään nollasumma eh, pelistä, kuten Saksassa tai Itävallassa, että jos kasvataan enemmän soijaa, sitten kasvattaa vähemmän jotain muuta, mutta Keski- ja Itä-Euroopassa näin ei ole. Siellä voi kasvattaa kaikkea enemmän vain esimerkkinä. Jos käytämme 5 prosenttia maatalousmaata Keski- ja Itä-Euroopassa, voisimme tuottaa puolet Euroopan tarvitsemasta soijasta. Tässä ei ole kyse pienestä määrästä. 5 prosenttia maasta se on suurin piirtein sen verran kuin mitä me Itävallassa kasvatamme. Se tuottaisi 12 jopa 12 miljoonaa tai 14 miljoonaa tonnia soijaa. Tässä on kyse siis suurista määristä. Ka- e, hyvä viljelyjärjestelmä, ei monokulttuuria, hyvä maatalousjärjestelmä. Ja vielä enemmän mahdollisuuksia, jos katsotaan Venäjän päin. Sitten meidän täytyy tehdä jotain maaseudun kehityksen kannalta ja lisätä työpaikkoja maaseudulla. Se, mitä nyt tapahtuu, on, että meillä on ylimääräistä aluetta Keski- ja Itä-Euroopassa ja viemme viljaa, auringonkukkaa ja maissia Muustanmeren kautta kun soijaa tuotetaan, niin sitten lisätään myös työpaikkoja jalostusteollisuudessa. Tämä on ikään kuin siirtomaajärjestelmä. Siirtomaat vievät raaka-aineita ja tuovat valmiita tuotteita ja sitä me teemme, mutta meidän pitää tukea eurooppalaista teollisuutta muokkaamaan soijaa, koska soijaa sitten käytetään Euroopassa. Tämä on erittäin tärkeää, näin tapahtuu jo nyt, koska me olemme kaksinkertaistaneet soijan tuotannon Euroopassa viimeisen viiden vuoden aikana 500 000 hehtaarista melkein miljoonan hehtaarin. Ja se on johtanut siihen, että on investoitu voimakkaasti teollisuuteen ja työpaikkoja syntynyt Tonavan alueen maissa. Ja enemmän voidaan vielä tehdä Keski- ja Itä-Euroopassa, jossa on työpaikoista pulaa erityisesti maaseudulla. Eli soija Euroopasta ei ole hyvä tai huono asia, samoin kuin muutkin palkokasvit. Meidän on katsottava, että pystymme parantamaan järjestelmäämme ja sitä me Danube Soja järjestönä yritämme tehdä. Olemme yksityisen sektorin aloite, edistämme julkista hyvää ja meidän on oltava kunnianhimoisempia Euroopassa, koska paljon enemmän voitaisiin tehdä myös mm, suuressa määrin, ei vain äh, Tonavan alueella soijan suhteen, vaan myös muiden palkokasvien suhteen. Olen samaa mieltä, muiden palkokasvien kasvattamista pitäisi vahvistaa ja se voisi muuttaa eurooppalaista maataloutta, joten tavoitteenamme on tukea eurooppalaista integraatiota ja tekemällä sitä voisimme tukea maaseudun kehittämistä, parempaa viljelykiertoa, terveempää maataloutta ja taloudellista integraatiota Euroopassa. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Teraz poprosimy panią Marię. Kiitos. Nyt haluaisin pyytää Maria Peletietä käyttämään puheenvuoron. Hän on muun ohessa Ranskan maatalousvaliokunnan jäsen. Hän haluaa edistää myös kansalaisjärjestöä. Hän toimii ympäristönsuojelun alalla ja tämän lisäksi hänellä on vielä lukuisia muita tehtäviä. En halua käyttää enempää aikaa. Annan teille välittömästi puheenvuoro. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta tulla kertomaan luomuviljelyn taloudellisena toimijana, jossa olen ollut jo 30 vuotta. Toimin yrityksessä, jossa olemme tehneet perusteellista luomututkimusta ja karjakasvatuksen puolella myös, ja olemme hyvin ottanut vastaan tämän iltapäivän esitykset ja olemme ymmärtäneet, että tällä on merkitystä, koska meillä on kyllä kokemusta biodiversiteetistä. Haluaisin nyt vielä esitellä tämän yrityksemme niin, että ymmärrätte hyvin, kuinka tämä toimii. Olemme olleet luomualalla jo 84 vuodesta alkaen. Ja meillä on tällainen viljely, ja sijaintimme on strateginen, se helpottaa kauppaa. Meillä on yksi, meillä on perheyritys, riippumaton yritys, meillä on mylly, e- elin, eläinravintopuoli ja luomualan neuvontapuoli, koska on hyvin tärkeää, että voimme auttaa näitä viljelijöitä keräämme ja korjaamme ja jalostamme tuotteita ja tietenkin myös opastamme siirtymässä luo, luomutuotantoon. Pyrimme koko ajan parantamaan laatua ja olemme kumppanuudessa noin tuhannen viljelijä, viljelijän kanssa ja karjan kasvattajan kanssa ja pyrimme huomioimaan ympäristön ja lyhyet välimatkat. Ymmärrätte varmaankin, että me pyrimme todella antamaan neuvoja ja tuottamaan ja, ja paikallisesti myös viemään eteenpäin näitä tuotteita. Sitten rehun taitotiedosta meillä on verkkos, meillä on paikka, meillä on tuotantopaikka, joka on kovin moderni ja se on kehitetty vuonna 2001 ja me emme ole mitenkään jääneet jälkeen, vaan päinvastoin me emme mitenkään vastusta uudistuksia ja modernia aikaa, vaan pyrimme ympäristöön ja yhteiskuntaa asioissa menemään eteenpäin ja hyödyntämään modernia välineitä. Pyrimme tekemään innovointeja ja auttamaan viljelijöitä ja karjan kasvattajia ehdottamaan erilaisia ratkaisuja, jotka sopivat eri tilanteisiin. Meillä on verkostoja laboratorioiden ja eläinlääkäreiden kanssa ja pyrimme myös eläinten rehuun, rehuja Mm, koostumuksen parantamaan. Meillä on työtä eri, teemme työtä eri eläinten kanssa, on kanat, on nauta, siipikkaria, myös etannat ja muut. Ajattelemme aina myös eläinten fysiologiaa. Tarvitsemme tasapainoa myös talouden puolella. Ne noudatamme eläinten elintarvikkeiden tasapainoa, ja meidän huolen aminohappojakin saannista, emme käytä kemiaa, vaan koska teemme työtä luomun periaatteiden mukaan, niin käytämme käytettävissä olevia raaka-aineita ja teemme se mahdolliseksi omien viljelyjen kautta ja pidämme yhteydet maaperään ja tietenkin pidämme kokonaiskustannukset matalina niin, että viljelijät voivat elää työstään. Ja odotamme teknisiä tuloksia, nekin ovat tärkeitä. Jo 30 vuotta, vuotta olemme voineet, voineet tukea viljelijöitä ja siellä on päästy ihan hyvin te- taloudellisiin tuloksiin. Monipuolisuutta tarvittaisiin maatalousraaka-aineiden puolella. Kuten sanoin, me emme voi käyttää kemiaa ja kemikaaleja. Meidän on siis toimittavat asiat tavalla viljapuolella. Näette, että meillä on monen tyyppistä tuotantoa ja näin saamme aikaan viljelykiertoa ja voidaan myös saada lisäarvoa tietyille tuotteille ja viljelijät voivat hyödyntää mm, tekniikoja, joilla tuotantoa saadaan lisättyä. Sitten valkoaine, kas, valkoisena kasveista herneet, pavut, lupiini, soja ja muut ovat tärkeitä, kun puhutaan luomuelintarvikkeista. Mehän puhumme koko ajan luomuviljelystä ja, ja tämä on pellosta pöytään, pöytään ulottuva ketju. Pyrimme toimimaan niin, että annetaan arvoa myös sivutuotteille elintarvikeketjussa ja toimimme niin, että jalosteetkin voisivat hyödyntää näitä sivutuotteita. Niitä aivan ihanteellisella tavalla voisimme hyödyntää niitä rehuissa Meillä on erilaisia öljykakkoja, soija, aurinkonkukka, pellava, nämä per, perus, perusöljykakut ja sitten on myös saflorit ja kurpitsat ja muut. Biotuottajilla on yleensä paljon monipuolisempaa tuotantoa ja tämä vaikuttaa siihen, kuinka niitä käytetään. Kyseessä on aina pieni pienenty määrät tuotannossa, mutta yritämme, yritämme antamaan niille jo kaikille arvoa. Joskus otetaan mukaan vain yksikin prosentti, joskus 10 prosenttia, mutta pyrimme hyödyntämään ne koko ketjun matkalla sitten myös käytämme kasvipohjaisia proteiineja perunasta ja maisista ja edelleen tästä ihanteellisesta hyödyntämisestä Pyrimme hyödyntämään energian, proteiinien ja kuidut ja huomioimaan raaka-aineen kustannukset ja saatavuus. Huomioidaan myös että sopimusten kautta. Meillä on erilaisia kaavoja. Otin tässä nyt yhden ihan sattumanvaraisesti. Nämä aina perustuvat kokonaisvaltaiseen pohdintaan niin raaka-aineen käytössä, niin että saadaan tasapainoinen tulos. Toteatte, että sitten voitte todeta, että sinimailonen, josta paljon puhuta, tuo paljon proteiinia ja se on rehussa merkittävä. Esimerkiksi kun ajatellaan munivia kanoja tai näitä muita, jos halutaan valkoisia munia, niin maissin ja sinimailla sen vaihtelulla saadaan erivärisiä munia sen mukaan, mitä kuluttajat haluaa. Ja tässä on aina tekniset ja laadulliset ja elintarvik- eli ravitsemusta koskevat äh, seikat huomioitava, että päästään tasapainoiseen tulokseen ja voidaan saada myös kunnon tuottoa viljelijöille. Sitten teknisistä tuloksista, niitä tietenkin tarkkailemme. Meillä on äh, teknikot, äh, teknisellä puolella tehdään raportteja säännönmukaisesti ja esimerkiksi siipikarjan osalta munivien kanojen osalta päästään samankaltaisen tuloksiin kuin perinteisellä puolella ja myös äh, eläinlääkepuolella. Meillähän on hyvin selkeät säännöt, äh, jotka koskevat eläinlääkäreiden käyttöä tai varsinkin kemiallisten tuotteiden käyttöä, lääkkeiden ja tällaisten käyttöä. Näin ollen ravinnon kautta voidaan pitää eläimet äh, terveinä ja saada kunnolliset tuotot, ei mitään kasvuhormoneja ja eikä mitään synteesi, ei mitään keinotekoisia aminohappoja, mitään tällaisia keinotekoisia toimia ei tarvita. Ja päästään tasapainoisella ravinnolla tuloksiin, jotka vastaavat perinteistä tapaa ilman mitään kemikaalien käyttöä. Tämähän vaikuttaa vahvasti myös ympäristöömme ja terveyteemme, koska kun vältetään se, että ravinnon kautta saisimme turhaa, turhia kemikaaleja, niin vähennämme myös painetta, joka kohdistuu ympäristöön. Sitten viljelypuolelta meillä on terveyspuolella todella hyvin selkeä, selkeä näyttöä, kun verrataan luomutilojen eläinten terveyttä muihin, niin voimme kyllä olla ylpeitä verrattuna siihen, mitä voitaisiin odottaa sen mukaan, mitä jotkut väittävät. No, en nyt mene tästä puhumaan sen pidempään, koska monista asioista on täällä puhuttu, monista asioista olen yhtä mieltä. Yhteenvetona voisin todeta, että olisi vielä lisättävä palkokasvien kasvien viljelyä ja otettava käyttöön maatalouspolitiikan tasolla kannustimia. Nyt vain teeskennellään ja vähän levitetään savuverhoja, mutta mitä todellista toimintaa ei ole. Sitten tutkimusta on jatkettava. Tähän mennessä on painotettu soijaa ja tulokset ovat kyllä selville. Siihen liittyvät työllisyyttä ja yhteiskuntaa koskevat ongelmat. Meidän olisi nyt pohdittava sellaista maatalouspolitiikkaa, jonka kautta voitaisiin luoda työpaikkoja ja ja saada taas paikallista tuotantoaikaan, koska pikkuhiljaa se on saatu katoamaan. Sitä mukaan, kun tilat ovat kadonneet, niin on muistettava, että osa taloudestamme on sidoksissa maatalouteen ja sekin sitten katoaa alueeltamme ja se jättää jälkeensä taloudellisia ja yhteiskunnallisia tyhjiöitä. Olemme tätä asiaa työstäneet, mutta pitäisi vielä mennä paljon pidemmin pidemmälle sin, ja tiettyjen levien käytön osalta. Se pieninä määrinä voisi vaikuttaa myönteisesti, niin voisimme saada ri, ri, tarvittavat ravintoaineet niiden kautta elintar, eläinten rehu sekoitteisiin. Olisi todella tärkeää vielä tuoda soijaa, luomusoijaakin, koska se on kilpailuasemassa ihmisten ravintotarpeiden kanssa. Luomu elintarvikkeita käyttävät kuluttajat käyttävät paljon myös soijapohjaisia tuotteita. Soija, Ranskassakin on tällainen tilanne, mutta kuitenkin tuontoa, tuontia on vielä paljon. Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että käytämme tällaista paikallista puristettua soijaa, joka on kiinnostava tuote. Kiitän teitä huomiostanne ja kiitän myös muita puhujia laadukkaasta puheenvuorosta. Mikrofoni. Bardzo dziękujemy Pani. Jako trzeci w tej... Kiitoksia. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä puhujana haluan antaa nyt puheenvuoron David McNaughtonille. Hän on Soja UK Limitedin toimitusjohtaja. Hänen puheenvuorossaan käsitellään parhaita vaihtoehtoja, kun haluamme vähentää riippuvuutta tuontiproteiinista EU-ssa. Olkaa hyvä. E, Teidän CVN on hyvin mielenkiintoinen, siihen voimme perehtyä puheenvuoron jälkeen. Olkaa hyvä, saatte nyt puheenvuoron. Uh, good afternoon and thank Hyvää iltapäivää, kiitos kutsusta käyttää puheenvuoro kokouksessanne tästä aiheesta. Euroopan proteiiniriippuvuus on aiheena hyvin lähellä minun sydäntäni. Minä olen jauhannut tästä aiheesta jo vuosikausia. Olen tyytyväinen, että aihe on saanut huomiota osakseen. Se olisi ansainnut sitä jo kauan sitten. Ensin selitän muutamalla sanalla, kuka minä olen. Nimeni on David McNaughton, olen toimitusjohtaja Soja UTA Limited yrityksessä. Me olemme siemenyritys, toimimme siis siemenkauppiaina ja olemme erikoistuneet pientuotantoon ja erityisesti proteiinikasvien tuotantoon. Lupineja, soijaa, virnaa, ruisvehnää, erilaisia rehuseoksia karjan viljelijöille, säilörehua varten sitten myös hirssiä tuotamme. Olemme mukana myös genetiikan alalla. Eli olemme mukana kasvinjalostustoiminnassa ja luppiini- ja soija lajikkeita olemme tuoneet kolmansien maiden markkinoille – ja myös Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Puhumme siis molemmista markkina-alueista. Yrityksenä me edustamme monien tuottajien, monien kasvin jalostajien monia lajikkeita. Yhdistyneessä kuningaskunnassa lupiini ja lähestulkoon kaikki soijasiemenestä tulee meiltä. Ja voi tulla yllätyksenä jollekin teistä, että Meillä on soija papua myös yhdistyneessä kuningaskunnassa. Noin 400 hehtaaria tänä vuonna. Kaksi vuotta sitten lähdettiin liikkeelle nollasta. 15 vuotta sitten äh, oli noin 1500 hehtaaria, mutta sitten näiden sopimusten tuhojen takia soijan tuotanto, aivan niin kuin Matias varmasti jo kertonut, sojan tuotanto Euroopassa tehtiin lähestulkoon mahdottomaksi eh, aiempien järjestelyjen takia. Emme saaneet tukea ja näin markkinat eh, ikään kuin katosivat. No sen jälkeen kun tuki erotettiin tuotannosta, tilanne on muuttunut. Ja myös ojan hinnassa on tapahtunut huomattava muutos. EUn sojan riippuvaisuus tulee kenties monille uutena asiana, mutta voi vakuuttaa, että ei tämä mikään uusi ilmiö ole. Aina siitä lähtien, kun liha- ja luujauho ja kalajauho poistettiin äh, märehtiöiden rehuvalikoimasta vuonna 2001, niin olemme olleet aika lailla jatkuvasti riippuvaisia soija rehusta. 15 vuotta sitten puhuttiin 67 prosentista. Kun ajatellaan riippuvuutta tuontisoijan osalta, siis 15 vuotta sitten tilanne oli tällainen, ei ole mikään uusi ongelma. Riippuvuus on pysynyt kutakuinkin samalla tasolla koko tämän ajanjakson ajan. No, mikä sitten on muuttunut? Ai niin, olen samaa mieltä siitä, että 15 vuoden ajan on ollut eh, huono ajatus toimia tällä tavalla ja tilanne pitää korjata. Euroopan unioni ei ole tarttunut tähän ongelmaan, eikä ole sitä korjannut. No, viimeisen 15 vuoden aikana tietysti kustannukset ovat muuttuneet. Raha puhuu 2001 ja 2007 vuosien välillä soijarehu tonni Euroopan unionissa maksoi keskimäärin 200 euroa. Me kasvatimme yhdistyneessä kuningaskunnassa soijaa ja puntina saimme noin 170 puntaa per tonni. Eli 100 äh, puntaa per eekkeri kasvattamiseen sitten saatiin tonni Ekkäriltä tuottoa. 175 e, e, puntaa oli sitten hinta, kun sitten tätä myytiin. Eli eivät viljelijät halunneet tätä kasvia viljellä, koska marginaali, e, tuotto, marginaali ei ollut riittävä. Ja saimme siis pienemmän hinnan per eekkeri, koska oli tämä öljykasvijärjestely, joka johti tällaisen hintatilanteeseen. Mikä nyt sitten on muuttanut hintaa? Vuonna 2008 soijamarkkinat äh, oikeastaan räjähtivät käsiin. 175 puntaa tonnilta oli kutakuinkin hinta ja sitten 2008 loppuvuodesta tonni maksoi yli 300 puntaa Mielenkiintoista on se, että sitten vuoden 2008 äh, hiilihydraattimarkkinat ovat sahanneet ylös ja alas. Soja on taas jatkanut nousukiitoa yhtäjaksoisesti. Sojan todellinen arvo on oikeastaan kaksinkertaistunut sitten vuoden 2007. Tämä onkin se perusongelma, joka tässä tilanteessa on viljelijät Euroopassa eivät voi tällaisia summia maksaa soijasta. Totta kai sen soijan viljelijöille hyvä uutinen, mutta huonompi juttu, jos on karjan kasvattaja ja joutuu syöttämään äh, karjalle soijan rehua. Nyt katse on suunnattava tulevaan. Paraneeko tilanne Oikeastaan voin kalvon vetää yhteen hyvin yksinkertaisesti. Ei tilanne tästä parane. Sojan hinta vain jatkaa nousuaan. Sojan kulutus maailmanlaajuisesti lisääntyy, vaikkakin kenties hieman hitaammin. Sojan tuotanto maailmanlaajuisesti on nyt jo dramaattisesti kasvanut. Kun ajatellaan genettistä ja maanviljelyparannuksia sojaviljelyssä, niin ne on jo toteutettu. Yhdysvalloissa on GM-tuotantoa, parannusta on tapahtunut sitä kautta. Sitten vuoden 2000 äh, olemme saaneet paljon parempia soijalajikkeita kuin mitä 15 vuotta sitten oli viljelyssä, mutta emme me saa tätä tuotto lisäystä soijassa seuraavien 15 vuoden aikana aikaiseksi. Mutta seuraavan 15 vuoden aikana kulutus kyllä kasvaa. Kiinan markkinat edelleenkin vaativat entistä enemmän soijaa. 75 miljoonaa tonnia, 80 miljoonaa tonnia tällä hetkellä. Seuraavien viiden vuoden aikana kiinalaiset ovat jo sadassa miljoonassa tonnissa. Ja kun näin käy, niin sitten tämänpäiväinen ongelma ja se, että eh, soijan hinta tekee mahdottomaksi karjan kasvattajien ostaa tätä rehua, niin tilanne entisestään vain pahenee. Soijan hinta siis kasvaa, tuotanto kasvaa ja tällainen eh, riippuvuus yhdestä proteiinikasvista on huolestuttava. Jokainen puhuja on sanonut tänään saman viestin. Tämä on ollut tilanne jo 15 vuoden ajan. Tällainen riippuvuusaste on aivan hullua. Kyse on tuontituotteesta, aivan niin kuin Matias totesi. Tuote on tuontituote. Keskivertoviljelijä Englannissa käyttää 185 puntaa per hehtaari rehuihin. Tämä on tärkein kustannuserä. Toiseksi tärkein kustannuserä on työvoima niin silloin puhutaan yhdestä 90 punnasta per hehtaari. Eli suurin menoerä on yli kaksinkertainen verrattuna toiseksi tärkeimpään menoerään. Miksi sitten täytyy käyttää rehuun näin paljon rahaa? Ei suinkaan energia-arvon takia, vaan proteiinin takia. Proteiini on se syy, miksi eurooppalaiset karjankasvattajat eivät saa voittoa. Kaikki viljelijät Euroopassa ovat tässä tilanteessa. He eivät saa voittoa ja syy on kaikella sama. Proteiini maksaa. Miten tämä ongelma sitten ratkaistaan? Ystävä siellä esitti kysymyksen. Hän on aivan oikeassa. Meidän on saatava horisontaalinen, rajat ylittävä ratkaisu. Meidän on ensinnäkin maksimoitava soijan tuotanto Euroopassa. Tämä voidaan toteuttaa niin että välttämättä ei tarvitse turvautua GM-tuotantoon tuotteisiin. GM-lajikkeet. Täytyy muistaa, että me olemme mukana myös genetiikassa. Meillä on neljä eri kasvin jalostajaa ja agenttia, jotka toimivat maailmanlaajuisesti. Kun ajatellaan GM-lajiketta ja perinteistä lajiketta, niin puhutaan noin 5 prosentin erosta tuotossa. Tämä ei liity millään tavalla siihen, että minkälainen GM-lajike on ikään kuin lajin sisäisessä vertailussa. GM-lajikkeiden osalta puhutaan esimerkiksi torjunta-aine eh, siedosta, kestävyydestä. Me emme tarvitse GM-lajikkeita Euroopassa. Tämä onnistuu muutoinkin. GM-lajikkeet toki hieman tuottavat enemmän tällä hetkellä, mutta me onnistumme kyllä ilman GM-lajikkeita. Proteiiniongelman ratkaisemiseksi Euroopassa joku väittää, että tarvitsisimme GM-lajikkeita. Pötyä ei pidä paikkaansa. Meillä on geeniosaamista genetiikkaosaamista, mutta proteiinituotanto soijan osalta täytyy maksimisoida. Äh, sitten lupiini, sehän on täysin aliarvostettu. Äh, ymmärrän kyllä, että aika on jo lopussa. Sitten myös papujen ja herneiden tuotanto täytyy maksimoida. Ja erityisesti niiden tuottama proteiini täytyy maksimoida ja arvo täytyy ymmärtää. Kun ajatellaan herneiden jalostamista, niin tämähän on varsin yksinkertaista. Ei se niin pitkälle kehitettyä teknologiaa vaadi. Joku täällä mainitsi, että pitäisi hyödyntää esimerkiksi sinimailasta ja apilaa ja niin edelleen, niillä on merkittävä rooli kyllä peruskysynnän tyydyttämisessä. Me käytämme tällaisia lehtikasviproteiineja, me käytämme hernettä ja papua äh, lisäksi ja sitten korkeammalla tasolla tarvitaan eurooppalaista soijaa ja myös lupinia. Nyt aika on jo ylittynyt. Halusin vielä kertoa, kuinka hieno kasvi, lupiini on, sitä pitäisi kasvattaa enemmänkin, aika on kulunut loppuun, lupiini on upea tuote, sitä pitäisi siis suosia enemmänkin. Todellakin olen nyt yrittänyt aikani. Housein sopimus, tästä olemme samaa mieltä, meidän on huomioitava tämä öljykasvijärjestely. Ei se tietenkään helppoa ole, se vaatii eh, GATT uudelleen neuvotteluja, viherryttämiskysymyksen pohtimista ja ehdottaisinpa jopa, että tarvitsemme, aivan niin kuin tohtori Gesavskikin sanoi, tarvitsemme tunnustusta sille energia-arvolle, joka meillä on tässä typen sitomisessa. Voi olla yllätys, kun kuulette, että palkokasvien hiili tasa Paino on itse asiassa parempi kuin niin sanottujen energiakasvien tasapaino, jota tällä hetkellä tuetaan. Miksi eurooppalaista rahaa käytetään energiakasveihin ja tukea ei myönnetä lainkaan palkokasveille? säällistä palkokasvien tukijärjestelyä ei, ollut, ei ole ollut sitten vuoden 1992, kun tämä ää, herneiden ja papujen jalostusjärjestelmä tuki lopetettiin. Ei ihme, että meillä on sitten tällainen proteiiniongelma. Varmasti voitte itse nyt lukea johtopäätökset. Tässä vielä hieno kuva lupineista. Kiitos. Jak Państwo widzicie, dzisiaj mamy ten komfort, że możemy... Niin kuin näette olette, hyvät naiset ja herrat. Tänään meillä on mahdollisuus siihen, että voimme hieman venyttää aikataulua ja näin kuulla mielenkiintoista aiheesta hieman pidempään. Yleensähän meillä on varsin tiukka aika paine. Onneksi nyt näin ei ollut. En joutunut keskeyttämään puheenvuorojanne. Keskeyttäminen ei tietenkään ole mitenkään miellyttävää. Nyt olisi mahdollisuus esittää kysymyksiä tästä osuudesta. Avaamme keskustelun ja ensimmäisenä puhujana edustaja Aguilera, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Yo de forma... puheenjohtaja aivan konkreettisesti. Ei tämä kysymys ole oikeastaan kenellekään erityisesti, vastatkaa kuka osaatte parhaiten. Minä olen espanjalainen ja olen todella sitä mieltä, niin, että palkkokasvit ovat todella vähän saaneet tukea YMJstä ainakin omassa maassani, ja se varmasti on osa, osa syyden tähän vähäiseen suosioon. Mitään tukea ei ole ollut. Oletteko sitä mieltä, että jos annettaisiin erityistukea, joka liittyisi viherryttämispolitiikkaan, enkä puhu nyt vain ikään kuin luomupalkko kasveista, vaan siitä, että palkokasvit otettaisiin mukaan viherryttämiseen. Ei, minä uskon, että kaiken pitäisi olla luomua. Ehkä osa voisi olla. Mutta voisiko tämä olla yksi mahdollinen ratkaisu? Ja millä tavalla se vaikuttaisi kustannusten lisäksi? Miten tämä, nämä sopimukset kolmansien maiden kanssa voivat vaikuttaa tai ovat, olle, ovat vaikuttaneet soijan tuotantoon täällä? Niin, Entä loppujen lopuksi on käynyt niin, että olemme täysin muiden kolmansien maiden soijasta riippuvaisia. Minun mielestäni näissä so- sopimuksissa pitäisi olla jonkinlainen ö, lausike, jolla suojeltaisiin eurooppalaista soijaa. Dziękuję. Pan poseł Erdos. Köszönöm szépen a szót. Matthias Kröntől szeretném kérdezni, hogy... Kiitoksia. Herra, herra Körlille minulla olisi kysymys. Millaisia myönteisiä kokemuksia teillä on järjestössä ja onko mahdollisesti puutteita yhteistyössä? Mitä teiltä puuttuu? Ja sitten GMO-vapaa rehutuotanto, mikä teidän näkemyksenne on sen suhteen ja miten voisimme parantaa gmo vapaa rehutuotannon tehokkuutta? Kiitoksia. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad e, klausimas, kurį Puheenjohtaja. Uskon, että tämä aihe näidenkin esitysten valossa on hyvin tekninen aihe. Näin varmasti on myös jatkossa. Mitä vähemmän tuomme ja mitä enemmän tuotamme Euroopassa, niin sen parempi. kun ajattelemme kannustimia sille, että kasvattaisimme näitä kasveja enemmänkin, niin varmasti voisimme käyttää sellaista toimea, joka koostuisi siitä, että asiakkaat ostaisivat omissa jäsenvaltioissa tuotettuja proteiineja. kun tätä kysymystä käsiteltiin Liettuassa, niin havaitsin varsin mielenkiintoisen tilanteen. Meidän tuottajamme totesivat esimerkiksi, että on tiettyjä ongelmia tuotteiden merkinnöissä silloin, kun halutaan merkitä tuotteet GM-vapaiksi. kasvinsuojelu ja eläinten suojeluviranomaiset eivät tätä mahdollistaneet. Mitä tämä sitten osoittaa? Se osoittaa sitä, että me tarvitsemme Euroopan tason vaatimuksia, sääntöjä. Näin sitten tilat, viljelmät, jotka tuottavat esimerkiksi maitotuotteita, eivätkä käytä, eivätkä tuota GM-tuotteita esimerkiksi rehuina karjalle, niin voisivat hyötyä tästä mahdollisuudesta. Mitä mieltä olette tästä? Pan poseł Flanagan. Edustaja Flanagan. Um, uh, just, uh, first one to say the... Ensinnäkin haluaisin sanoa, että näiden kahden vuoden aikana, jota olen tullut tänne, eh, haluaisin sanoa David McNaughtonille, että tämä on eh, erittäin hyvä esitys. Eh, se oli erittäin mielenkiintoinen, opin paljon, olette hyvin Ähm, Intohimoiden asian suhteen. Hyvää työtä, jatkakaa. Ehkäpä äh, ihmiset voisivat kertoa minulle, kun ne puhuvat äh, yksinkertaisesti, äh, siirtyvät soijasta toiseen proteiiniin. Sanoin, että tässä on yksi proteiini ja toinen proteiini. Vähän niin kuin sanottaisiin, että öljy, raakaöljy on neste ja vesi on neste, ja ne ovat vähän sama asia on palkkakasveja ja äh, proteiineja, joita äh, voi kasvattaa, jos ei ole kovinkaan paljon aminohappoja. Jotkut äh, aminohapot puuttuvat, toisia on, mutta paljon täällä puhutaan siitä, että kasvatetaan nyt vain jotain toista proteiinia, vaikkei se välttämättä sisällä sitä, mitä tarvitaan, kun taas soijassa on hyvin paljon erilaisia aminohappoja lupiinit. Teitte minusta lupiiniystävän tänään. Onko lupiini sellainen proteiinikasvi? Onko mitään, joka voidaan verrata suoraan soijaan, joka olisin kiinnostunut tästä. Petir. Edustaja Petir. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani, että olen myöhässä. Olin äänestämässä ympäristövaliokunnassa. Minäkin haluaisin onnitella herra McNultia tästä esityksestä. Minun mielestäni hän veti erittäin hyvin yhteen Euroopan unionin potentiaalin. Tulen Kroatiasta, maasta, jossa ei ole geenimunnattuja tuotteita. Emme mahdollista niiden viljelyä edes koemielessä. Ja meillä on aloite, jonka nimi on Tonavan soija, mukana muitakin naapurimaita. Haluamme tuottaa soijaa riittävästi, niin siis kotimaista käyttöä varten eh, soijaa, joka ei ole geenimuunneltua. Näin voimme välttää sen, että tuomme eh, epäilyttävistä oloista peräisin olevan soijan tuontia. Olen sitä mieltä, että me pystymme tuottamaan riittävästi soijaa ja riittävästi valkuaisaineita muiden valkokasvien ansiosta, kuten eh, esimerkiksi papujen ja herneiden avulla. Tänä vuonna onkin muuten palkokasvien teemavuosi. Onkin tärkeää ottaa se huomioon paitsi rehuissa myös ihmisten ravintona. Kuinka kauan ajattelette, että tarvitsisimme aikaa niin, että voisimme olla omavaraisia kasviproteiinin osalta niin, että voisimme sillä ruokkia eläimet ja miksei myös ihmisetkin. Tarkoitan tässä nimenomaan geenimuunnelusta vapaata tuotantoa. Ja, ich würde noch mal eine Sache betonen, und zwar niin, haluaisin vielä erästä asiaa korostaa, nimittäin äh, palkokasvien äh, ilmastovaikutusta. Miten tämä kehitys voisi edetä, eli äh, vaikutukset, vaikutukset, jotka syntyvät siitä, että vältetään fossiilisten polttoaineen käyttöä äh, sitä kautta, että sidotaan typpeä. Voitaisiinko tämä jotenkin ilmastosertifikaatein äh, hinnoitella? Ja myös hummus, se on merkittävä. Mm, eikä voida sanoa, että tämä on maatalouden panos ilmastonmuutosta vastaan. Ja nyt tämä viimeinen kalva lupineesta, sitä että selittänyt. Voisitteko sanoa, mikä etu monille alueille lupiinien tuotannosta olisi verrattuna soijan tuotantoon, koska siihen olisi mahdollisuus monille alueille. Sanoitte myös, että tapahtui suuri murros, kun tuotanto erotettiin tuista. Sanoisitteko soijan ja herneiden suhteen, että tuotanto pitäisi taas yhdistää tukiin, jotta tätä saataisiin kannustettua kunnolla tätä tuotantoa. Ja sitten sanottiin usean otteeseen, että mehän olemme periaatteessa kaikki samaa mieltä. Me tiedämme, mitä järkeviä mahdollisuuksia on. Siksipä siitä on melkein viisi vuotta, kun minä tämän mietinnön kirjoitin, niin miksi, mitä ei tapahdu? Mikä lobariryhmä ehkäisee sitä, että me pääse eteenpäin. Miksi me poljemme jo vuosia paikallamme? Onko kyse kaupasta, joka poikotoi tätä niin, ettei se hyväksy tiettyjä palkoviljoja kas, markkinoilla ollenkaan sanoo, että markkinat ovat liian pienet. Onko siis markkinoille olla osallistujia, jotka yrittävät ehkäistä tämän? Kiitoksia. Dziękuję pan Tarant. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös puhujille. Äänessä siis edustaja Ferron. On oikein hyvä, että käymme tätä keskustelua agrivaliokunnassa. Haluaisin kiittää myös eh, eh, Ranskan edustaja Pelletier, joka esitteli täällä yritystään. Täällä on paljon puhuttu sanottu, Philippe Oiseau Nietzsche, vilja, viljelijä Ranskassa. Haluaisin vielä todeta, että on totta, että Euroopan unionin on vähennettävä riippuvuuttaan ulkomaista soijasta. Tuomme merkittäviä määriä soijaa Euroopan unionin ja on todella tärkeää saavuttaa omavaraisuus soijan osalta tänä päivänä soija, soijan tuotanto vastaa vain yhtä prosenttia prosenttia eurooppalaisten karjankasvattajien tarpeista. Vapaa kauppa, sopimukset ovat jälleen tässä syypäänä. Olemmehan me niitä jo täällä kritisoineet, vaikka kuinka muun muassa sojan osalta on, tässä on nähty, että olemme rahoitusmarkkinoiden dominoivia. Täällä on muutamia maita, jotka ovat dominoivassa asemassa. On tärkeää, että voisimme vapautua näistä vapaankauppasopimuksista ja voisimme antaa Euroopan taloudelle mahdollisuuden tuottaa tätä soijaa ilman, että elintarviketeollisuus, joka aina uhkailee komissiota, pääsisi uhkaamaan Euroopasta tuotantoa. Kiitoksia. Dziękuję, proszę Państwa. Wyczerpaliśmy Kiitos. Nyt puheenvuoroja ei ole enempää pyydetty. Nyt palaamme sitten panelisteihin, asiantuntijoihimme. Pyydämme vastauksia samassa järjestyksessä kuin mitä käytitte alustuspuheenvuorot. Olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mielenkiintoisista kysymyksistä ja kommenteista. kun tätä keskustelua vedetään yhteen, niin kaikki ymmärrämme, että jotakin on tehtävä. Omasta kokemuksestani nyt voisin puhua, jotta sojapalvelun kilpailukykyä voisimme lisätä, niin täytyy olla myös markkinasuuntautunut lähestymistapa. Minun järjestöni toteuttaa Danybsoja-sertifikaatiota. Tämän merkin voi hakea pakettiin ja kuluttaja sitten voi tehdä valinnan. Eli markkinapohjainen lähestymistapa on tarpeen, koska viljelijämme tuottavat hieman kalliimpaa soijaa kuin Brasiliassa GM-soijaa tuotetaan. Eli jos ei toimita markkinalähtöisesti, niin hyvin vaikeaksi menee. Tämä pätee myös muihin palkokasveihin. Lähiruokatrendi auttaa meitä. Jos Hanskassa ja Saksassa halutaan syödä paikallisesti ruokittuja eläimiä, niin sitten tästä syntyy positiivinen sykli. Eli Ranskassa kanoja ruokitaan paikallisella rehulla ja näin syntyy taloudellisesti positiivinen sykli, kierto. Ja toinen seikka on politiikka. Eli siis markkinalähtöisyys on hyvin tärkeää. Valkokasvien osalta ei riitä, että niitä viljellään, vaan niitä täytyy myös käyttää tuotteissa ja niitä on markkinoitava. Me toimimme juuri tällä tavalla. Meillä on tämä merkintäjärjestelmä ja niin edelleen. Tämä tulisi myös laajentua. Euroopan unionin tulisi myös pohtia, voitaisiinko järjestelyä laajentaa. Nyt toimimme yksityiseltä pohjalta. Toinen seikka on se, että täytyy saada myönteistä kehää syntymään tämän noidan kehän sijaan on saatava sekä julkisia että yksityisiä investointeja stimuloidiksi niin, että kaikki nämä viljelmät, kaikki nämä kasvit ovat kannattavia viljelijöille. Yritykset ryhtyvät nyt investoimaan esimerkiksi parempiin siemeniin. Tämäkin jo mainittiin. Siementen laatu paranee, Ihmiset ajattelevat, että no kymmenen vuoden kuluttua soijan tuotanto kasvaa ja tämä voi olla kannattavaa. Meillä on myös lupiinin ja herneitteen tuotantoa, mutta ei näistä valitse sellaista käsitystä, että niiden tuotanto kasvaisi. Me tarvitsemme johdonmukaisuutta EU-ssa niin, että kannustetaan ja stimuloidaan tuotantoa ja todetaan, että tuki on myös jatkuvaa. Nyt puhutaan viiden vuoden syklistä. Demokleen miekka on pään päällä ja sitten taas tuki seuraavassa käänteessä loppuu. Syntyy Mm, epävarmuutta eikä ole varmuutta jatkoinvestoinneista. Totta kai tarvitaan julkisia investointeja. Ne ovat kuitenkin aina rajallisia eh, perustutkimukseen liittyvää. Tarvitsemme myös jatkotutkimusta, soveltavaa tutkimusta ja tässä tarvitaan yrityksiä. Mm, proteiiniviljelyn vaihtoehtoja on kehitettävä. Turvallisuus jatkon suhteen on hyvin oleellista. Näin saamme syntymään myönteisen kehään investointien suhteen ja sitten viljelystä tulee myös taloudellisesti kestävämpää, elinkelpoisempaa. Kysyntää voidaan stimuloida merkintöjen kautta esimerkiksi ja turvallisuutta voidaan myös luoda yrityksille sen suhteen, että unioni tukee palkokasveja ei pelkästään yhdellä tukikaudella, vaan tämän jälkeenkin jatkossa. Kiitos. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä palata tähän soijaan. Näyttää siltä, että ilman soijaa ei voida elää. No ei sitä voida tietenkään kokonaan poistaa, kyllä me sitä tarvitsemme. Tarvitsemme tasapainoa, mutta jo joitakin vuosia on vain vannottu soijan nimeen rehuissa ja perinteisissä teo- tehtaissa. Se on todella tärkeä ainesosa ja usein ollaan 40-60, jopa 80 prosentissa soijaa näissä sekoituksissa. Se on aika huolestuttavaa, kun pyritään tasapainoiseen eläinten rehuun. Tietenkään sitten ei kaikkea saa, kyllähän sitä proteiinia saa, mutta aminohappoja voidaan kyllä hyvin eri kauttakin saada. Meidän sekoituksissa käytämme vähän soijaa, koska sitä on vähän saatavilla luomuna, mutta olemme kuitenkin saavuttaneet täysin tyydyttävän tasapainon ja tekniset tulokset osoittavat sen, aminohapot ovat hyvin tärkeitä sijalle ja siipikarjalle ja palkokasveista niitä kyllä löydetään ja tasapainoon on hyvin päästy, tämä on todistettu. Yksi, yhden lajin viljely on osoittautunut toimimattomaksi, kun lähdetään biodiversiteetin tielle ja viljelyyn, jossa jossa vaihdellaan lajeja, niin huomataan, että, että synteettisiä kemikaaleja tarvitaan paljon vähemmän. Ainakin niiden käyttöä voidaan voimakkaasti vähentää tilanteessa, jossa tuotanto on monipuotosta. Esimerkiksi mikäli tulee sieni, kasvustoa, ja tällainen sykli pääsee käyntiin, niin se on ongelmallista, mutta kun se saadaan rikottua, niin päästään kyllä teknisesti erittäin hyvin tulokseen ilman mitään sen tuhoamisaineita. Meillähän on ollut jo joitakin vuosia oma mallimme ja olemme päässeet tilanteeseen, jossa olemme. Se on aivan tyydyttävää, että olette täällä puhuneet eri tutkimuksista, kun ajatellaan keskisuuria tiloja ja kun katsotaan tietyn tyyppistä karjan kasvatusta, niin työpaikkojen luominen on onnistuu aika mukavasti. Tässäkin meidän olisi pohdittava sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ongelmia. Meidän on muutettava tilannetta. On myös tärkeää, että teemme työtä paikallisesti. Kun meille sanotaan, että ei, tuotto ei riitä ja nyt on pakko tuoda, niin ehkä meidän pitäisi osata ottaa haltuun sisämarkkinoita. Täälläkin tarvitaan tasapainoa lisää. Olen vakuuttunut siitä, niin kuin täällä sanottiin, että ei voida vaatia luomua kaikkialla, mutta ehkä voitaisiin hakea tietoa tämän tyyppisestä viljelytavasta ja elintarvikkeista. Ne ovat kyllä osoittaneet hyvät puolensa ja sieltä ehkä saadaan apua niin, että voitaisiin muuttaa Euroopan viljelyn ja karjan kasvatuksen suuntaa. I think it's important that we... On varmaan tärkeää, että ymmärrämme, miksi Euroopan unioni tuo 20-30 miljoonaa tonnia soijaa ja soijajauhoa maailman markkinoilta joka vuosi. Brutaali totuus on se, että se kattaa noin 60-70 prosenttia kaikesta lisäproteiinista, jota syötetään Euroopassa tällä hetkellä. Tosiseikka on se, että jos äh, nuo laivat eivät enää Etelä- ja Pohjois-Amerikasta tulisi tänne, niin kolmen kuukauden kuluessa äh, tuskin olisi äh, sikatilaa tai maitotilaa tai siipikarjatilaa Euroopan unionissa, joka pystyisi enää toimimaan. Jos nuo laivat eh, lopettaisivat kuljetuksensa, niin kolmen kuukauden kuluttua olemme erittäin vaikeissa eh, ongelmissa. Eh, tämä on tämänpäiväinen todellisuus ja miksi olemme sitä niin riippuvaisia, miksi olemme tulleet niin riippuvaiseksi viimeisen 15-20 vuoden aikana, kuten herra Flanagan sanoi. Vastaus tuohon kysymykseen johtuu tästä aminohappoprofiilista. Soijassa on hyvin paljon rikkiaminoasedeja ja nämä rikkiaminohapot tekevät sen, että moderni karjan kasvatus toimii. Modernin lehmän, porsaan tai kanan mm, Äh, ruumis vaatii hyvin paljon lyseeniä, metaniinia. Ja rakennusaine, äh, kun tuotetaan maitoa, on metaniini ja kun tuotetaan äh, liha, lihasta, on lyseini ja näitä kumpiakin aminohappoja löytyy hyvin paljon soijasta. Ja siksi Jos halutaan korkeasti tuottavia broilereita ja muita, niin näitä eläimiä ei voida syöttää äh, alhaisen tason proteiinilla, koska ne eivät sitten ähm, tuota niin paljon kuin mitä modernissa maanviljelyksessä vaaditaan. Tämä on järjestelmä, joka on vaikea murtaa, koska näiden eläinten genetiikka riippuu hyvin paljon sen polttoaineen laadusta, jota ne vaativat. Ei mitään suihkukonetta voida äh, lennättää diiselillä ja moderni maito, lehmä tai äh, porsas on vähän niin kuin suihkulentokone, ne tarvitsevat tietyn laatuista polttoainetta. Soija tarjoaa tuon polttoaineen. Ainoa toinen ähm, äh, ähm, kasvi, joka voisi korvata sen, on lupiini. Siellä on hyvin paljon proteiinia, noin 40 prosenttia. Ne pystyvät kilpailemaan soijan proteiinitasolla. soijajauhoissa on 44-47 prosenttia proteiinia, riippuen siitä, mitä ostaa lupiineissa, noin 40 prosenttia mm, herneissä ja pavuissa noin 20 prosenttia. Siksi lupiini voi kilpailla ja e, on tiettyjä karjalajeja, jotka tarvitsevat tätä laadukasta e, rehua. E, me olemme niin riippuvaisia soijasta siksi, koska tarvitaan tiettyä laatua. Emme voi ainoastaan lopettaa soijan syöttämisen ja syöttää niille herneitä ja papuja. Se ei toimisi. Lupiinit pystyisivät siihen. Ainoastaan viimeisen 15-20 vuoden aikana agronomiset ongelmat, joita lupiineihin liittyy, on pystytty voittamaan. Lupinien pitäisi olla valtaisa viljelykasvi. Miksi ne eivät sitä ole? Koska viimeisen, vasta viimeisen 15-20 vuoden aikana agronomiset ongelmat, jotka liittyvät lupiin, niin on voitettu. Sitten tämä kysymys tukien ja tuotannon irroittamisesta tai yhdistämisestä on hyvin mielenkiintoinen. Yksi soijan ongelma Euroopassa erityisesti ja historiallisesti on se, että soija oli epäonninen vuonna 1992. Se yhdistettiin öljykasvien kanssa Voyhausin sopimukseen. Ja voitte, voitte kuulla, että tämä on valtaisa ongelma. Se on ollut valtaisa ongelma. Vuonna 1993-1994 minä saatoin sanoa mm, maanviljelijän, että hei, kasvatapa vähän soijaa. Sitten viljelijä sanoi minulle, että öljykasveista saa 120 äh, puntaa aarilta ja äh, pavuilta ja herneistä saa 180 puntaa, koska ne ovat proteiiniluokassa, kun taas soija valitettavasti yhdistettiin öljykasveihin. Ja se on varmaankin se syy, miksi äh, soijaviljely ei täällä Euroopassa käynnistynyt ennen kuin hinta nousi. Vasta viimeisen viiden, kuuden, seitsemän vuoden aikana soijasta on tullut taloudellisesti kannattava eurooppalaiselle viljelijälle. Joten kysymys kuuluu, että mitä tehdään nyt? Miten me ratkaisemme tämän hullun riippuvuuden kolme kuukautta ennen katastrofia? ja tilanne tulee ainoastaan pahenemaan. Kiinalaiset tulevat viemään 100 miljoonaa tonnia markkinoilta viimeisen viiden vuoden aikana todennäköisesti mahdollisesti. Meidän on ymmärrettävä, että me emme ole vielä mm, päässeet ylimpään rajaan asti. Me olemme vasta puolessa välissä tätä ongelmaa. Meidän on nyt vähennettävä tätä riippuvuutta ja tapa vähentää tätä riippuvuutta. Minä olen tarkastellut monia erilaisia ongelmia. On mm, minulle parhaiten myytävä ajatus on se, unohtakaa GMOt. Todellinen kysymys on riippuvuus. 30 miljoonaa tonnia, miten me sen korvaamme? Me tarvitsemme integroidun proteiinipolitiikan täällä Euroopassa. Sitä me tarvitsemme, integroidun politiikan. Politiikan, joka yhdistää nämä pavut ja herneet, lupiinin ja soijan sekä lehtikasvit eh, integroiduksi politiikaksi, koska jos yhdistämme nämä eh, viljelykasvit ja teemme sen oikealla tavalla, pystymme vähentämään riippuvuuttamme tuontisoijasta. Joten vastatakseni teidän kysymyksenne, miten me vähennämme eh, riippuvuutta, miten pääsemme riippumattomaksi täällä Euroopassa. Me tarvitsemme integroitua politiikkaa aikaa. Me tarvitsemme nämä äh, lehtävät palkokasvit, äh, pavut ja herneet ja lupiinit ja Euroopassa kasvitetun soijan. Ja meidän on tunnistettava se yksi asia, joka näillä asioilla on yhteistä. Hiili, ähm hyvitykset ovat se malli, koska on käytettävä kaksi kiloa maakaasua, että voidaan tuottaa kolme kiloa lannoitetta ja yhtä tonnia varten tarvitaan 650 kiloa luon, maakaasua, kun taas yksi hehtaari sojaa tai lupiinia sitten 90 litran verran, diesel, litran verran. Ja tämä on eh, erittäin hyvä tulos. Me itse asiassa tuemme vääriä eh, lajeja. Jos haluamme pelastaa planeetan ja rohkaista proteiinin niin mennään sitten tätä hiilitietä. Se tuo meille Eh, tuon integroidun politiikan, koska se yhdistää nuo kolme eri lajiketta yhteen yhteen politiikkaan ensimmäistä kertaa. Se on minun näkökulmani. Kiitoksia. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, z tym podejściem... Kiitoksia. Toistaiseksi Euroopassa lähestymistapamme kasviproteiinin suhteen on ollut tavallaan kuin yleisemminkin. Eli teoriassa jotakin suunnitellaan tehtäväksi, mutta sitten kuitenkin käytännössä mennään ikään kuin siitä, mistä rima on matalimmalla. Teoriassa me tuemme moninaisuutta, mutta käytännössä on sitten aivan toisin, eli raha puhuu. Nyt olemme voineet käydä syvällisen keskustelun aiheesta. Täytyy pitää mielessä nämä kysymykset, joita tänään olemme käsitelleet. Silloin kun yhteistä maatalouspolitiikkaa jatkossa kehitetään. Jos voisitte lähettää meille tänään kuuluista kommenteista jonkinlaisen yhteenvedon, niin olisimme hyvin kiitollisia valiokuntana. Haluan kiittää asiantuntijoita, komission edustajia, jäseniä tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta tänään. On selvää, että kasviproteiinilla on oleellinen rooli tasapainoisen maanviljelyksen ja elintarviketuotannon näkökulmasta. Me haluamme monimuotoisuudelle perustavaa, perustuvaa viljelystä niin, että resurssit käytetään mahdollisimman hyvin hyödyksi. Aivan erityisesti tietenkin proteiinit. Me tarvitsemme siis laajapohjaisen, diversifioidun lähestymistavan, aivan niin kuin banalistit ovat todenneet, Tätä kautta voimme tukea jatkokehitystä. Vielä kerran lämpimät kiitokset. Kiitokset asiantuntijoille. Esityslistallahan meillä on vielä yksi kohta. Totta kai, jos teitä kiinnostaa, jos teillä on aikaa, asiantuntijat, niin voitte myös jäädä kuuntelemaan tätä kohtaa. Mutta tässä vaiheessa kuitenkin teidät jo kiittelen. Voimme siirtyä kohtaan kymmenen esityslistalla ja siinä aiheena on luonnonmukainen tuotanto, tuotteiden merkinnät. Niin kuin tiedätte, meillä on kolmikantakokoukset käynnissä tästä aiheesta. Viimeisin oli 16. päivä kesäkuuta. Kolmi kannat siis vielä jatkuvat Slovakian johdolla. Ja on hienoa, että Slovakia puheenjohtajavaltiona on jo edustettuna täällä salissa, eli te olette jo aivan valmiina jatkamaan tätä työtä. Haluaisin antaa esittelijälle lyhyesti puheenvuoron. Edustaja Hoisling voi kertoa meille viimeisimmät tiedot kolmikantaneuvottelujen etenemisestä. Aiheena siis luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät. Edustaja Hoisling, saatte hetken kuluttua puheenvuoron, mutta vielä kerran kiitokset panelisteille. No niin, nyt edustaja Hoisling, olkaa hyvä. Ja, Herr Sie haben es ja schon gesagt, wir haben... Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Te itse jo sanoittekin sen, että olemme juuri saaneet viime viikolla kolmikanta neuvottelun päätökseen. Haluaisin kiittää Alankomaiden puheenjohtajan valtiota. Sen ansiostaan pääsimme eteen hyvässä vauhdissa tässä erittäin monimutkaisessa paketissa. Jotkut varmaankin sanovat, että miksi tämä ei ole vielä lopullisesti pakettiin pantu No on totta, että olemme aika kauan neuvotelleet, mutta on todettava, että Alankomaiden puheenjohtajakaudella olemme päässeet todella merkittävällä tavalla eteenpäin. Jotkut ehkä sanovat, että tämä on puoliksi tyhjä lasi ja toiset sanovat, että se olisi puoliksi täysi. No näin minä itse ajattelen. Haluan kiittää myös komissiota, joka viimeisen viikkojen aikana on mahdollistunut useita kompromisseja niin, että olemme päässeet yhteisymmärrykseen luvuissa, jotka koskevat tuontia, pääsemme yhteisymmärrykseen soveltamisalasta, tavoitteista ja periaatteista, yleisistä säännöistä. Tämä kaikki saatiin hoidetuksi viime kolmikantakeskusteluissa tai ennen kolmikantaneuvotteluja keskustelimme hyvin intensiivisesti valvonnasta. Tässäkin kompromissin aikaansaaminen aluksi ei ollut kovin helppoa, koska näkemykset olivat hyvin erilaiset, mutta viimeisemmässä kolmikantaneuvotteluissa pääsimme kompromissiin tästä hyvin tärke- vaikeasta aiheesta ja olemme tyytyväisiä parlamenttina, koska saatoimme pitää kiinni meidän pääkannoistamme. Me parlamenttina halusimme, että on vuosittainen fyysinen tarkastus kaikille tiloille. Mm, mm. Neuvosto halusi poikkeuksen 30 kuukaudeksi. Tämä on mahdollista, mutta ainoastaan hyvin tiukkojen kriteerien per ja aatteiden mukaan, jota tilan on täytettävä, jotta silloin tämä valvontaväli menee 20, nousee 24 kuukauteen. Eli on yksi tällainen suuri vuotuinen tarkastus, siitä, siitä ei etukäteen ilmoiteta, mutta poikkeuksiakin voi olla. Siis tämä on fyysinen vuosittainen tarkastus tiloilla ja lisäksi pitää olla riskitarkastuksia riippuen näiden yritysten tilasta. Me sitten Envi-valiokunnan kanssa pääsimme yhteisymmärrykseen. Sekin tapahtui varsin nopeasti. Meillä on erilaiset mandaatit. Envi-valiokunnassa oli kyse siitä, että äm, siellä tuota tarkastusasetusta katsotaan ja sitten me äh, valiokunnassa olimme sitä mieltä, että äh, tämä äh, luonnonmukainen valvonta kuuluu luonnonmukaisten tuotteiden asetukseen, näin se on pitkälti pysynytkin. Sitten kysymys, jossa emme vielä päässeet yhteisymmärrykseen viimeisissä kolmikantaneuvotteluissa oli yksi kaikkein hankalimmista kysymyksistä, nimittäin on kyse siitä, miten tulevaisuudessa käsittelemme näitä nämä epäpuhtaudet, miten me näitä äh, käsittelemme. Eli jokaisen pitää etukäteen äh, äh, suunnitella niin, että tilojen omavalvonta vahvistuu ja sitten seuraavissa kolmikantaneuvotteluissa keskustelemme siitä, kenen on ryhdyttävä mihinkin toimenpiteisiin. Yksi asia on minulle selvä, myös jäsenvaltioiden täytyy suojella tätä ekologista alaa, jos on jotain ongelmia tiettyjen torjunta-aineiden käytössä, niin kyllä vastuu on myös jäsenvaltiolla, että mm, tämä ehkäistään. Ja sitten vielä eräs asia, joka on sitten Slovakian puheenjohtaja valtion tehtävä, että yhdessä asiassa päästään eteenpäin. Meillä on ollut jo eh, valmistelevia keskusteluja. Me parlamentissa olemme pitkälti sitä mieltä, että tärkeä osa näistä, tästä asetuksesta kuuluu tähän perusasetukseen, eikä pitäisi jättää kovinkaan paljon sellaisia kohtia, jotka säädellään delegoiduin tai täytäntöönpanosäädöksiin. Tästä ollaan eri mieltä neuvoston kanssa, koska neuvostolla ei monessa kohdin ole kantaa, tai sitten neuvosto sanoo, että säädellään kaikki tämä myöhemmin, joten neuvoston pitää saada uusi mandaatti, jotta voidaan päästä eteenpäin, kun on kyse eh, eläinten kasvatuksesta eh, tai luonnonmukaisesta siemenistä. Me haluamme päästä eh, yhteisymmärrykseen. En haluaisi lykätä tätä. Se on selvitettävä uuden puheenjohtajavaltion kanssa. Kokonaisuudessaan vaikka monien mielestä eh, tässä edetäänkin hitaasti, niin kuitenkin etenemme, kun katson kuinka monta lukua on saatu päätökseen. Olen luottavainen sen suhteen, että seuraavalla puheenjohtajuuskaudella tämä saadaan päätökseen. Kiitoksia. C'est bon, c'est bon. Ça... Pan poseł Ferron. Alors sur ce, sur ce dossier, euh, nous on a constaté sur... Tässä aiheessa kentällä olemme havainneet, että on tiettyä läpinäkymättömyyttä näissä neuvotteluissa, ja, jotka sitten tekevät uudesta sääntelystä epäselvää. Monia viljelijöitä kriisi koskee ja he ovat halunneet monipuolista tuotantoa luomutuotantoon. Nyt kuitenkin on vaikeuksia käynnistää tuotantoa. On myös ongelmia esimerkiksi investointien osalta. Ja olemme havainneet, että sääntelyä ei noudateta sama, samalla tavalla kaikissa maissa tuottajat haluavat monipuolista tuotantoansa, mutta valitettavasti komissio ei tätä tue. Heidät on ikään kuin hylätty tässä tuotantosuunnan muutoksessa. Täytyisi toimia niin, että ne, jotka haluavat muuttaa viljelysuuntaa, niin saavat asianmukaista tukea. Tällä hetkellä moni tekijä ei mahdollista tällaista viljelysuunnan muutosta. Kiitos. Jakovčić. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin puhun lyhyesti. En ole niin optimistinen kuin edustaja Hoisling Alankomaiden puheenjohtajavaltion toiminnan osalta minun mielestäni tässä on aika hitaasti päästy eteenpäin. Slovakian, jos Slovakian kaudella saamme tämän hyväksyttyä, niin aion kyllä korkata sampanjapullon kaikki niiden kanssa, jotka ovat tätä työstäneet. Mutta minusta tuntuu siltä, että ei tähän päästä. Ja vaikka siihen päästäisinkin, niin pohdinpa, missä määrin pystymme täytäntöönpanemaan asianmukaista lainsäädäntöä vai onko tämä pelkkää, pelkkää savua. Olemme vuosia tehneet työtä ja sitten tehdään pieniä muutoksia sinne tänne, pieniä rukkauksia sinne tänne ja siinä kaikki. Minusta on hyvä asia, että valvontapuoli ja riskiarviointi ja muu on saatu käynnistymään. Hyvä niin. Mutta jos nyt katsotaan tätä yleisesti, niin kyllä on sanottava, että minulla on omat epäilykseni. En tiedä, tuleeko näistä tuloksista oikein sellaisia, mitä on odotettu. Kiitos puheenjohtaja. En ollut aikonut käyttää puheenvuoroa, mutta Fehan Fehanin puheenvuoro johti siihen, että minäkin haluan osallistua. Ei ole oikeastaan tahtoa osallistua tällaisiin epäselviin, hämäriin neuvotteluihin, kaupankäyntiin. Haluan kuitenkin kiittää Hoisingia katsauksesta, tilannekatsauksesta näiden neuvottelujen suhteen. Tämä aihehan ei ole yksinkertainen, se on hyvin tekninen. Ja se liittyy aika lailla erikoiseen menettelyyn. Eli luomuviljelyn sääntöjä tässä korjataan, tarkistetaan. Meillä on olemassa oleva asetus, ja tässä lähdetään sitä periaatteessa, että ajat on otettava vakavasti. Prosessia neuvotteluissa ei voida tässä mielessä kiirehtiä sanoisin, että me olemme kuitenkin päässeet eteenpäin esimerkiksi tässä ähm, yhdistelmäkysymyksessä. Ja sitten valvontakysymys on yksi äh, kiistä kohdista näissä neuvotteluissa, kun ajattelemme luomutuotantoa. Meillä on kuitenkin 500 miljoonaa eurooppalaista kansalaista ja äh, luomutuotteiden markkinat, jotka kattavat koko markkinat Äh, mantereen. Me puhumme myös viennistä. Jos sitten käsitellään näitä kynnysarvokysymyksiä tällä tavalla ja äh, tuontia ja rakenteellisia kysymyksiä, niin äh, tässä mietinnössähän haaste on aivan valtava. Me puhumme kaikista aloista, kaikista viljelysektoreista. Ja aihe on siis pitkällinen käsiteltäväksi ja muuten ei voi ollakaan, koska tämä on niin monimutkainen tekninen aihe. Kyse on maanviljelyksestä, Euroopan unionista ja tämän lisäksi vielä kumppanuussuhteista kolmasien maiden kanssa. Proszę Państwa, ten punkt nie przewidywał dyskusji. Hyvät naiset ja herrat, tämähän ei ole mikään keskusteltava esityslistan kohta. Kysyn nyt teiltä, edustaja Aquilera, vain yksi minuutti, eikö niin? Si, preguntar una cosa muy concreta. Aivan konkreettinen kysymys. Onko kynnyksestä päästä sop- päästy sopimukseen neuvotteluissa vai eikö? Siinä kaikki. Edustaja Hoisling ja todella lyhyesti, ihan minuutti. Ja, Sie ja Niin, tehän Tunnette sen ehdotuksen, jonka parlamentti on tehnyt ja jossa olemme varsin yhtä mieltä neuvoston kanssa. Meidän mielestämme oli järkevää, että luodaan joku uusi kynnys, vaan, ja siitä sovittiin myös viime kolmikantaneuvottelussa. Haluamme ennaltaehkäiseviä toimia vahvistaa vastuullista alaa, eikä vain nostaa esiin yhtä asiaa, vaan luomuviljelyssähän on monia kysymyksiä, joita luomutilojen noudatettavaa, eläinsuojelu, maaperän ja niin poispäin. Kaikki nämä asiat on vedettävä yhteen. Ei riitä, että komissio ottaa vain sanon tämän yhden asian esille. Tämä ei ole mitenkään helppoa, mutta en ajatellut, että muutkaan asiat olisivat helppoja. Siksi hyvä liberaalikollega olen sitä mieltä, että kyllä me pystymme tästä selviämään. Uskon myös, että uusi puheenjohtajavaltio on jo e- etukäteen päättänyt Ähm, valmistellut tätä asiakirjaa, niin emme aloita äh, alusta. Kyllä voi olla luottavaisin mielin, eikä tämä nyt ole täysin uutta maaperää. Meillähän on olemassa oleva asetus, ei se ole ähm, poistunut, joten ei kannata nyt panikoida sen takia, että me ole vielä tätä saaneet päätökseen. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat. Jossain vaiheessa oli jopa se uhka, että asetus vedettäisiin pois, mutta nyt ilmeisesti tämä uhka on väistynyt ja edistystä on saatu aikaan. Jos olisi mahdollista saada vielä sähköpostilla hieman tiivistettyä tietoa. Eli jos saisimme teiltä, edustaja Hoisling, vielä kirjallisesti nämä tiedot, niin siitä olisi paljon hyötyä. Kiitos vielä kerran Aamupäivällä meillä oli koordinaattoreiden kokous. Päätökset siitä kokouksesta on nyt lähetetty teille. Kommentteja ei varmaankaan nyt ole. Ja näin voimme siirtyä muihin asioihin. Kukaan ei ole nyt halunnut käyttää puheenvuoroa. Seuraava kokous on 13. ja 14. päivä heinäkuuta. Silloin meillä on ilo ja etuoikeus kuunnella maatalousneuvoston puheenjohtaja Slovakian maatalousministeriä, ja silloin on monia muitakin tärkeitä aiheita esityslistalla. Sehän on viimeisin kokous ennen kesätaukoa. Tapaamme siis 13. päivä heinäkuuta, jos tällä välin on muita asioita, jotka vaativat käsittelyä, niin niitä käsitellään. Muutoin tapamme maatalousneuvoston yhteydessä Luxemburgissa. Siihen liittyy hyvin tärkeitä kysymyksiä